Proszę Państwa, otwieramy nasze posiedzenie po południu. Hyvät naiset ja herrat, eiköhän jatketa kokousta kohta 17, vetoomus 354 vuodelta 2006. Ja puheenvuoron saa herra Meil vetoomuksen esittäjien puolesta viisi minuuttia. Ja sitten ja herra Baxton yhdessä viisi minuuttia. No ensinnäkin herra Meil, viisi minuuttia. Oh. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Jotta voisitte ymmärtää tämän koko kysymyksen, niin tässä on nämä kaksi kirjastoa, jotka tarvitaan ja voidaan sanoa, että Rodan jokisuiston osalta ei ole noudatettu näitä sääntöjä. Nyt pitäisi käyttää parhaita käytäntöjä ja turvallisuussääntöjä. Niitä pitäisi täytäntöön panna aina tällaisten yhtiöiden toimien yhteydessä. Ja nyt on tehty virheitä jokaisessa kohdassa näiden sääntöjen osalta. Siksi tätä Radan jokisuista ei pitäisi käyttää. Se on satama nyt, ja nyt ei noudateta mitään näistä turvallisuusmääräyksistä, jotka olisivat voimassa. Nyt tuotetaan 25 000 kilowattia ja tämä tarkoittaa, että jos lähtee sinne lähellekään, niin palaa ja, saa kolm- ja hyvin nopeasti saa kolmannen asteen palovammoja. Minä asun mailin päässä ja siinä välillä on vielä taloja, joten hyvin lähellä varastointitankkia ja lähellä minun kotiani on hyvin, hyvin kuuma. 1,2 kilovettia tai 5 kilovettia per metri. Nyt nesteytettyä maakaasua on siirretty eli varastointitankkiin kaasuterminaalissa, joka on nesteytetyn kaasun terminaali. Voitaisiin ajatella, että kaikki tarvittavat osiot sieltä on siirretty pois, mutta näin ei ole käynyt Kredaun jokisuiston osalta. Siellä on kaikenlaista, kaikenlaisia koneita vielä, joten minä satuin vain näkemään esimerkiksi, että siellä asukkaat esimerkiksi tupakoivat hyvin lähellä, joten tämä on hyvin vaarallinen paikka, koska turvallisuusmääräyksiä ei noudateta. Maakaasun tuominen Kredan jokisuistoon on hyvin tärkeä, koska sitä ei ole suunniteltu alun perin nesteytetyn maakaasun kuljettamiseen. Sinne terminaaliin ei on, on monia asioita, joita ei saa päästä näin lähelle näin tällaista terminaalia. Sitten sivulla kaksi toisessa kohdassa tällainen nesteytetty maakaasu tarvitsee oman erityisterminaalin. Sen rakentaminen on välttämätöntä, jotta voidaan huolehtia nesteytetyn maakaasun terminaalista ja terminaalin työntekijöistä. Näin ei ole kuitenkaan tehty tällä kertaa. Nyt siirryn sivulle kolme tekstissäni kolmanteen kohtaan. Olen todella yllättynyt siitä, että ylipäätään on ajateltu, että nesteytettyä maakaasua voidaan käsitellä tässä satamassa. Ennen tällaista hanketta olisi pitänyt pitää hyvin välttämättömänä noudattaa kaikkein tiukempia turvallisuusmääräyksiä. Vaikutusten arvioinnista olisi myöskin pitänyt huolehtia. Minä pidän tätä todella ihmeellisenä. Sitten kolmannella sivulla kolmas kohta. Kun katsotaan tämän terminaalin sääntöjä, niin tässä nähdään, että esimerkiksi hätäsuunnitelma ei ota ollenkaan huomioon nesteytetyn maakausun ongelmia. Jos yksi tällainen varasto vuotaa tai se syttyy palamaan, niin se varmasti sytyttää myöskin muut tankit samassa paikassa – 9,2 miljoonaa barrelia on siellä tällä hetkellä. Jos ainoastaan yksi tällainen tankki syttyy, niin Milford Heaven luultavasti palaa siksi, että siellä syttyy palamaan kaikki puut, pensaat, autot, autorenkaat, mitä siellä mahdollisesti on. Terrorismia ei myöskään oteta huomioon. Emme voi mitenkään puolustaa tällaista toimintaa, kun nähdään, että esimerkiksi paikalliset asukkaat polttavat savukkeita siellä hyvin lähellä. Pitäisi myöskin ajatella Milford Havenin, sitä, että Milford Haven on, voi olla mahdollisena kohteena iskujen osalta. Muutenhan on mahdollista, että 15 000 ihmistä kuolisi näiden terminaalin välittömässä läheisyydessä. Sivulla viisi sitten kohta puheenjohtaja keskeyttää. Voisitteko päättää puheenvuoronne? The LNG terminal has... Päätän kyllä. Tämä nesteetetön maakaasun terminaali on laitettu ihan väärään paikkaan ja Euroopan parlamentti pitäisi voida estää tämä hanke tai sitten 20, 50 000 ihmistä pitäisi siirtää tältä alueelta. Jos sitä käytetään edelleen eikä kukaan tee mitään, niin Euroopan parlamentti tukisi näitä hyvin matalia turvallisuusstandardeja, joissa joudumme elämään Krenanjokisuiston alueella. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten paikallisen alueen puolesta, paikallisen yhteisön puolesta. Meillä on kaksi herrasmiestä, herra Main, herra Baxton. Teillä on yhteensä viisi minuuttia, Main ja Baxton. Thank you, Mr. Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen juristi ja olen antanut oikeusapua, joita tämä Infrared Havenin nesteytetymään kaasun säilyä huolettaa. Ja myöskin olen konsultoitu turvallisuuskysymyksissä parlamentin osalta olen myöskin pyrkinyt tätä taustaa selvittämään ja olemme tietäneet, että direktiivi ympäristön vaikutusarvioinneista ei ole tullut sovellutuksi täysin ja tässä on todella jäänyt tekemättä kvantitatiivinen riskin arviointi tai ainakin laadullinen riskin arviointi tehtävä ja erityisesti mitä tulee juuri nestetyt maakaasun kuljetuslaivoihin äh, tällä alueella. On annettu myöskin raportti, joka äh, kertoo kaikista niistä analyyseistä, joita on tehty ja joka osoittaa, että riskianalyysiä ei ole tehty osana ympäristötoimiston toimintaa, vaan ettei se ole tehty ollenkaan. Ja tietysti me kaikki toivomme, että mitään onnettomuutta ei tule, mutta kuten raportin laatija ja myöskin itse koko elinkeinoala äh, tunnustavat, niin seuraukset olisivat todella vakavat, jos tällainen onnettomuus sattuisi sattumaan toimimaan. Ja ymmärtääkseni komission selvitykset UK hallituksen kanssa eivät ole johtaneet todistettavan tulokseen. Ja todellisuus on sitä, että meillä on täysin oikeutettu valitus ja tämä on todella vakava seikka. Minä ja muutkin Milford Havenista luotamme siihen, että parlamentti kannustaa komissiota todella aloittamaan rikkomusmenettelyt mahdollisimman äh, pikaisesti. Ehkä voitaisiin ajatella jonkin tyyppisiä välitoimenpiteitä, jotta todella otettaisiin huomioon se, kuinka vakavaan tilanteeseen ihmishenget tässä joutuvat ja kuinka vakavasti tässä rikotaan, todella vakavasti rikotaan lainsäädäntöä. Me haluamme todella ilmaista arvostuksemme sitä kohtaan, että Euroopan toimielimet täällä Brysselissä ovat valmiita ryhtymään toimiin tämmöisessä asiassa, kun taas hallitus ja viranomaiset tai tuomioistuimet koti, kotimaassamme eivät ole todellakaan olleet kiinnostuneita, mitä tulee asukkaiden turvallisuuteen tai edes heidän oikeuksiinsa. Kiitokset. Uh, Mr. Chairman, I would like to strongly support uh, Mr. Rodney Mail. Puheenjohtaja tuen uh, äh, Mailia ja hän lausumiaan ja ymmärtäen sen, että parlamentti ja komissio ovat kiinnostuneet tästä tärkeästä asiasta. Faktaa, niin kuin me sanoi, että, että nämä maakaasuterminaalit ovat nyt, miltä ne, ja ne riskit, joita me esitimme teille syys, toilukuussa 2007, ovat radikaalimpia semminkin, kun siellä ihmisiä kulkee päivittäin. Fakta on niin ikään, yhtä tärkeää ymmärtää, että kiireisiä toimia komission taholta ja tämän valikunnan taholta toiminta, se voi merkitä paljon, koska näin tapahtumien jälkeenkin ympäristövaikutusarviointi tarkastelee aikaistaan pelkästään äh, rannikkoväestön tilannetta ja saattaa osoittaa, että tämä terminaali on, LNGtä voidaan käsitellä epäturvallisesti siellä. Ja tämä on todellakin tärkeää tälle valiokunnalle komissiolle ymmärtää, että mitkä riskit nyt ovat. Ja aite, ää, anteeksi, aika on nyt erityisen tärkeä asia. Nyt pitäisi kirjoittaa komissiota ryhtyä pikaisiin toimiin UK-viranomaisten suuntaan, koska yksi asia, mitä valiokunta ei voi tehdä, on onnettomuudet. Ja lopuksi sanoisin vielä, että tässä on rikottomissa habitat-direktiiviä, ja nyt kun LNG on tässä järjestelmässä, niin sekin on jo rikkomus, ja, ja yleis, suurta yleisö ei ole informoitu niin kuin pitäisi olla tehty, ja testejä ei ole tehty, ja nyt tapat, onnettomuus voi sattua, ja, ja tässä ei pystyttäisi ryhtymään mihinkään hätätoimiin toisekseen. Ihmiset, jotka asuvat ovat tämän informaation ulkopuolella, heidänkin pitäisi tiedä, mitä he tekevät, jos, äänestö, jos hälytysmerkki kuuluu. Edelleenkään mitään tietoa ei ole levitetty Wilhelmhavenista, ja ei nyt haluta olla liian kyynisiä, mutta tuntuu siltä, että, että, että komission huoli ei ole näkynyt. Ja oikeastaan kaikkien asukkaiden puolesta pyytäisin tätä valiokuntaa ryht- kiinnostumaan tästä asiasta ja varmistamaan sen, että komission direktiivejä ja, jär- ja tervettä järkeä käytetään. Kiitoksia puheenjohtaja. Patrick Wegert, bardzo. Patrick, kiitos. Patrick Wegert. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Pidän hyvänä esitettyjä kommentteja ja lisätietoa, jota on annettu sen lisäksi, mitä komissiolle on jo annettu tietona myös vetoomusvaliokunnasta. Sanoisin aluksi uudestaan vain sen, että komissio voi ainoastaan katsoa jo sitä, onko rikottu eu lainsäädäntöä, tässä tapauksessa eu ympäristölainsäädäntöä. Siinä tapauksessa rikkomuksia on tapahtunut. Tässä erityisesti katsotaan ympäristövaikutusten arviointidirektiivisten mahdollista rikkomista. Tiedän, että vetoomuksen esittäjä puhui myöskin esimerkiksi Habitat-direktiivistä ja Soveso kakkosesta. Mutta me olemme lähinnä katsoneet sitä, onko rikottu ympäristön vaikutusten arviointidirektiiviä. En halua tässä puhua liikaa yksityiskohdista siitä, mitä velvollisuuksia tähän direktiiviin liittyy, mutta tarkoituksena on huolehtia siitä, että ennen kuin – mahdollistetaan tietyn hankkeen toteuttaminen, jolla voi olla ympäristövaikutuksia, niin se ympäristövaikutusten arviointi on tehty ja lisäksi on velvollisuuksia huolehtia julkista kuulemisesta ja siitä, että ihmisille kerrotaan ja annetaan mahdollisuus kommentoida jotain kehit- uutta kehittelyä ennen kuin suunnitelmat lyödään lukkoon. Tätä direktiiviä me siis tutkimme ja Voisin todeta, että komissiossa on otettu jo yhteyttä yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisiin ja tähän mennessä emme ole saaneet tyydyttävää tietoa, jonka mukaan direktiivi olisi noudatettu, joten me aiomme käyttää kaikki sopimuksen antavat mahdollisuudet tässä yhteydessä. Kiitos. Bardzo proszę pani Evans. Evans. Thank you, Chair. Um puheenjohtaja. Minä haluaisin vain jälleen kerran tukea tätä vetoomusta ja vetoomusta, jota käsittelemme myöskin tähän liittyvän putken osalta, eikä minun tarvinne toistaa niitä faktoja, jotka vetomuksen esittäjät ovat tuoneet esille. He ovat tehneet sen todella voimakkaasti ja he ovat jatkuvasti lähettäneet päivitettyä tietoa minulle sekä myöskin komissiolle mutta entistä enemmän ihmiset, mukaan lukien luotsit, insinöörit, metalli, asiantuntijat ja niin poispäin todellakin ovat huolestuneita tästä turvallisuuskysymyksestä tämän terminaalin rakentamisen osalta ja on todellinen onnettomuuden pelko olemassa. Ei voida hyväksyä sitä, että paikallisyhteisöjä ei tiedoteta, heitä ei kuunnella ja eikä heitä ole voitu vakuuttaa turvallisuusseikoista, koska meillä ei ole mitään todisteita riskien arvioinnista. Ja odotamme todella vielä selvennyksiä tästä asiasta, kuten komissiolta olemme kuulleet. Ja minä haluaisin vielä lisätä äh, ja korostaa tämän asian kiireellisyyttä, koska olette kuulleet, että ensimmäinen äh, toimitus äh, laiva on jo saapunut Milford Haveniin ja tilanne on nyt aivan todellinen. Kiitos komissiolle siitä työstä, jota se on nyt tehnyt. Ja tiedän, että he todella ottavat tämän asian hyvin vakavasti, mutta uskon, että Kysymys on selkeästä Euroopan lainsäädännön rikkomisesta ja toivon mukaan komissio toimii kiireellisesti ja aloittaa rikkomusmenettelyt iso britannian hallitusta vastaan, koska kysymys on todella kiireellisestä tilanteesta. Äh, ja kuten olette kuulleet, niin äh, äh, on todella paljon todisteita siitä, ettei tätä asiaa ole hoidettu kunnolla tai turvallisesti. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Onko muita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Hyvät naiset ja herrat luulen, että meidän pitäisi pitää tämä vetomus avoimena ja me otamme yhteyttä Euroopan komissioon. Euroopan komission edustaja on kuunnellut kaikkia näitä näkemyksiä ja tietää nämä huolet ja epäilyt. Ja haluankin osoittaa kirjeen Euroopan komissiolle pyytään ja vaatien komissiota varmistamaan sen, että, että EU-lainsäädäntö pidetään kiinni ja huolehditaan myös paikallisen, äh, paikallisten asukkaiden turvallisuus, turvallisuudesta. Se on ehkä paras, mitä tällä hetkellä voidaan tehdä. Ja me pidämme vetoomuksen avoimena ja varmasti voimme olla tästä yhtä mieltä sitten. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Sitten siirrymme kohtaan. Yes. Proszę Państwa, zrobimy dwumi... eiköhän pidetä kahden minuutin tauko. David Lowe ottaa yhteyttä vetoomuksen esittäjiin ja mahdollisten esitysten, mahdollisia esityksiä silmällä pitäen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

that's the danger. And the way to avoid a is, to pursue this legally as fast. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin jatkaa kokoustamme. Proszę przechodzimy. Następny punkt. Hyvät naiset ja herrat, seuraava kohta esityslistalla on kohta 18, vetomus 1077 vuodelta 2008 ja vetomuksen esittäjien puolesta ää, kuulemme Tämä on rouva Robertin, Bugnonin ja Robertin vetoomukset. Ovatko vetomuksen esitteet paikalla? Olkaa hyvä. Viisi minuuttia. Merci, monsieur président. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Minä siis puhun samasta aiheesta kuin edellinen äh, vetomuksen esittelijä. Kysymys on toisesta alueesta, nimittäin siellä myöskin on suunnitteilla hanke, joka tällä hetkellä on siis vain hankkeen tasolla. Päinvastoin kuin mitä äsken mainittiin, kysymys on amerikkalais-hollantilaisesta hankkeesta. Kysymys on neljä Gaasin hankkeesta ja myöskin Carla Riverstone ja eläke, järjest, eläke säätiö Amerikassa ja myöskin Bushin perhe ovat aloittaneet tällaista Seveso 2-tyyppistä äh, hanketta, joka itse asiassa asettaa vaaran alaiseksi viimeisen eurooppalaisen äh, luonnonvaraisen suistoalueen ja myöskin kaksi ranskalaista aluetta, jotka kuuluvat äh, Natura 2000. Ja haluamme siis kertoa teille tämmöisestä metaaniterminaalin rakentamishankkeesta, joka saattaa aiheuttaa todella vakavia seurauksia. Tämä äh, teollisuuskompleksi koostuisi kolmesta nestetetyn maakaasun äh, säiliöstä ja ne olisivat todella 25 äh, metriä halkaiselta 7 metriä korkeudeltaan. Tämä kattaa 165 000 kuutiometriä ja niiden kokonaiskapasiteetti on 500 000 kuutiometriä ja siihen tähän äh, varastointilaitokseen tai äh, tehtaaseen on tarkoitus myöskin laittaa uudelleen kaasuistamisyksikkö sekä myöskin tällainen yksikkö, jonka kautta voidaan myöskin kaasu äh, havaita sen hajun kautta ja myöskin tällainen tuote on hyvin radikaali, rikiradikaali, joka on hyvin vaarallinen tuote ja myöskin muita lisälaitteita on tarkoitus sinne laittaa ja tämä on todella vaarallinen laitos, joka itse asiassa Euroopassa ähm, luokitellaan Seveso 2-tyyppiseksi äh, korkean vaaran äh, asteiseksi äh, laitokseksi. Ja on muistettava todella, että ähm, juuri tällaisen, kysymys on siis niin Pegasin hankkeesta Natura 2000 alueelle ja Kuitenkin tämä alue on Natura 2000 puitteissa määritelty merisuojelualueeksi. Ja tätä ei siis noudateta millään lailla, eikä myöskään eurooppalaista ympäristöpolitiikkaa noudata, eikä myöskään habitat- tai lintudirektiiviä noudateta, tai ö, ö, luonnonvaraisten lintujen suojeludirektiiviä, vaan tämä todella on kaikkien näiden toimenpiteiden, näiden lainsäädäntökohtien vastainen toimenpide. Ja kuitenkin tämä Atlantin alue on luonteeltaan sellainen, että se on todella heikko ja se kuuluu sen takia Habitat-direktiivin puitteisiin. On muistettava, että Medokin alue todella koostumukseltaan on hyvin erikoislaatuinen. Se on sedimenttipitoista maata, hyvin haurasta maata ja äh, seinä on äh, kalkkipitoista maata, joka aikojen kuluessa on muotoutunut eri äh, aineksista ja siinä on myöskin ligniittipitoista ja turvepitoista ja humuspitoista aineista. Ja tämä on hyvin herkkää eroosiolle, erityisesti merieroosiolle tai joillekin poikkeuksellisille ilmastoolosuhteille, kuten vaikkapa joulukuussa 2019 tapahtuneelle myrskylle. On muistettava, että myöskin tämä saattaa voimistaa sismistä toimintaa. Ja on muistettava, että kaikkein vakavin onnettomuus, joka on tapahtunut Ranskassa ydinvoimalassa vuoden 1999 myrskyn yhteydessä, oli juuri tämän tyyppinen. Silloin merivesi nousi nopeasti suistossa ja se ikään kuin oli tulosta tällaisesta merenalaisesta tsunamista. Ja nyt todella on muistettava, että tämä alue on sismistä, koska aikaisemmanhan siellä Iberian ja Euroopan laatat törmäsivät ja siitä muun muassa muodostui Pyreneiden vuoristo. Ja sen takia siellä eri olosuhteet ovat johtaneet siihen, että Girondin alue on sellaiseksi nyt juuri tällaiseksi muotoutunut. Ja senpä takia Esimerkiksi Ville d'Orléans on jatkuvan sismisen toiminnan keskus ja ainakin sillä on nyt vähän hiukan äh, hankalaa päästä loppuun tässä puheenvuorossa, niin vaikka puheenjohtaja keskeytti äsken puhujan. Minullahan on ilmeisesti vain muutama minuutti tässä, mutta sopiko, että jatkan? Bon, je sais même où j'en suis maintenant du coup. Alors, euh, donc, la dernière crise importante. Viimeisin huomattava kriisi Ilduleronilla 1972 vuodelta 1972. Ja menneisyydessä on ollut paljon huomattavampia kriisejä, esimerkiksi vuonna 580 tai maanjärjestysten yhteydessä 1427-1428 sekä muiden samantyyppisten kriisien yhteydessä on todella huomattu, että Merokin alueella on ollut sismisen toimintaan ja johdosta tsunameja. Ja, äh, jos tämä todella tapahtuu siellä suistoalueella, niin sillä on voimakkaita vaikutuksia. Ja saattaa olla, että nämä vuoriseinämät voivat vajota mereen ja jos nyt sitten sattuu niin kuin menneisyydessä, että tulee tällaisia luonnonkatastrofeja, niin niillä saattaa olla vaikutus jopa ihan Bordeauxssa saakka. Tämä suistoalueen kaventuminen niin syvä, syvyydestä kuin laajuudeltakin saattaa siis todella johtaa vakaviin vaikutuksiin. Ja vuoden 1999 todella Blajen voimalassa oli vakava tapahtuma. Ja ähm, todella äh, vuonna 1999 esimerkiksi juuri myrskyn voimakkuus oli sellaista luokkaa, että sillä olisi voinut olla todella vaikuttavia äh, vaikutuksia. Mitä siis tapahtuisi, jos äh, olisi tämän tyyppistä sismistä toiminnan, kun juuri tässä äsken kuvasin vuosisatojen puitteissa? No varmasti kävisi sillä tavalla, että tämä koko kaasu räjähtäisi tai myöskin saattaa olla, ettäpä, että paikalle tuleva laiva saattaisi räjähtää. Ja on muistettava, että tämä alue, esimerkiksi Medokin alue, on kuuluisa viineistään. Ja näin se saattaisi siis kadota koko maailman kartalta. Ja tärkein syy, miksi tämä suostoalue on näin pitkään ollut luonnonvarainen ja miksi sinne on vaikea päästä, niin Aikaisemminhan äh, itse asiassa sinne pääsivät merirosvot väijymään äh, laivoja, niin äh, tämä todellakin... Van Robert Wilmot. Päätänkö puheeni? Valitettavasti en ymmärrä puolaa, olen pahoillani hetkinen. Conclude. Conclusion. Alors. C'est déjà 8 minutes, madame. D'accord. On Olette jo käyttänyt kahdeksan minutes. Simple. Oui. Oui, mais ça ne marche pas. Hein. Le, donc, le, la forêt de pin. Niin, tuo äh, Pohjoismedokin Mäntymetsä kärsisi kovasti, jos tällainen onnettomuus todella tapahtuisi tuolla Metaanin satamassa. Nyt kun olemme Euroopan vaalien ajassa, niin kansalaiset eivät varmasti ymmärtäisi tällaista toimintaa, ettei heitä suojella eikä kansalaisten arkipäivää suojella. Ja haluan muistuttaa teitä Putori minuutti. Sitten seuraavaksi edustaja Robert, Robert, puolitoista minuuttia. Euh, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de teitä lämpimästi siitä, että olette ottaneet huomioon tilanteen vakuuden, vakavuuden, mitä tulee tähän Metanin satama-hankkeeseen Gihondin suistoalueella. Se on hyvin saastuttava, kun ajatellaan, että alue on myöskin matkailullisesti hyvin tärkeä. Kysymys on vuoden 2008 syyskuulta annetusta vetomuksesta ja en palaa niihin seikkoihin, joita äsken käsiteltiin, vaan puhun erityisesti siitä, mitä tämä tarkoittaisi juridisesti ja poliittisesti ja taloudellisesti alueella. On tärkeää, että maankäyttöä valvotaan, samoin myöskin kiinteistöä, kiinteistönhoitoa valvotaan tällä alueella ja senpä takia on aivan käsittämätöntä, että valtio on antanut hyväksynnän tällaiselle hankkeelle tämmöisellä alueella. Tämä on huomattava kaasunkäsittelylaitos. No, mikä on toimivaltainen toimivaltuus, ilmeisesti ranskalainen vai eurooppalainen tässä yhteydessä? Millä lailla Bordeauxn itsenäinen satama taas sitten liittyy tähän asiaan? Ja tietysti myöskin muut hallinnon tasot on otettava huomioon mikä taas on sitten neljä gaasin, katgaasin asema tässä. Haluan nyt täsmentää komissiolle, että Bordeauxn itsenäinen satama hyötyy tällaisesta tietyn tyyppisestä huonon tyyppisestä hallinnoinnista, tai sen, sen, sen hallinnointi on huonoa, ja se saa kuitenkin valtiolta valtion tukea ja käytännössä siis ranskalaisten veronmaksajien rahoja, koska itse asiassa äh, tämä kaikki pitäisi kuulua alueen äh, keskusvallan edustajataholle. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat valiokunnan jäsenet, varmastikin ymmärrätte, kuinka tärkeä teidän päätöksenne on äh, tälle vetomukselle. Tämä on todella äh, tärkeä alue ja on muistettava, että siellä on paljon väestöä, mutta myöskin paljon matkailijoita. Ja me äh, tietysti emme halua edistyksen eteen asettua, vaan haluamme kysellä, että mitä tekemistä Natura 2000 tai jollakin muilla äh, teksteillä voi olla planeetan henkin säilymisen nimissä, jos tällaisia hankkeita sallitaan. Kiitos. Kiitoksia sitten Josia Nobel. Je remercie la commission Kiitokset komissiolle siitä, että se on halunnut ottaa käsiteltäväksi de la tämän vetomuksen, jota nyt aiotte tässä tutkia. Minä olen LPOn jäsen ja Nikola Ylo järjestön yhteisön jäsen ja äh, olen myöskin Guruman jäsen ja me siellä hallinnoimme kosteikkoalueita, kun kysymys on kuntien tai keskushallinnon alaisista toimista. Ja haluan kiittää myöskin henkilökohtaisesti komissiota ja haluan kiittää komissiota myöskin kaikkien niiden nimissä, jotka ovat halunneet tätä vetomusta viedä eteenpäin. Hyvin tärkeä asia on siis kysymyksessä ja meidän yhdistyksemme todella haluaa taistella tätä metaanihanketta vastaan ja haluan myöskin saan kertoa hiukan siitä, miten tämä vetomistus syntyi kysymys on itse asiassa ikään kuin valokuvasta, joka heijastelee niitä huolenaiheita, joita alueella olevilla asukkailla on ja myöskin siellä silloin tällöin vain vierailevia asukkaita. Ja kun nyt puhumme tästä Gaasista, neljä Gaas-yrityksestä, niin haluamme todella kiinnittää huomiota sitä, että se on kaiken kaikkiaan toiminut aika epäuskottavalla tavalla, eikä ainakaan kestävän kehityksen mukaisesti, vaikka nyt juuri näin pitäisi tehdä julkinen keskustelu ei ole onnistunut vakuuttamaan tältä osin ollenkaan sen toiminnasta meitä. Ja todellakin mietin tämän mahdollisen kaasuputken olemassaolon oikeutusta, kun miksi sitä ole haluttu integroida tähän metaaniterminaaliasiaan, koska nämä eri osapuolet ovat kuitenkin hyvin sidoksissa toisiinsa. Ja minä itse myöskin olen esittänyt prefektille kysymyksen ja sain vastaukseksi, että valtio ja sen yksiköt eivät voi meille antaa tietoa tästä hankkeesta, koska sitä tutkitaan vielä eikä tutkimus ole täydellinen. Ja näin ollen sitten olemme vain katkaasin tietojen varassa minä toin mukanani näitä asiakirjoja, jotka haluan antaa sihteeristölle käsiteltäväksi ja toivon mukaan koko valiokunta voi sitten saada ne käsinsä. On hyvin mielenkiintoista huomata, että yhdessä viimeisimmässä istunnoissaan 11 ähm, ähm, kunnan muodostamassa kuntayhtymässä, äh, siis viimeisimmässä kokouksessa, jossa he kokoontuivat, niin äh, todella haluttiin protestoida kaikkia mahdollisia ähm, hankkeita vastaan, jotka voivat aiheuttaa teknologisia riskejä. Niitähän on todella myöskin paljon, myöskin kun ajatellaan pelkkää vain toimintaa, on myrskyjä, on tulvia, erosioita ja näin poispäin. Ja ähm, meidän on jatkuvasti taisteltava näitä elementtejä vastaan, äh, erityisesti kun ilmastonmuutos tekee olosuhteet entistä epävarmuummiksi. Ja myöskin alueella on paljon lintuja. Ja sen takia kasvisto ja elämistökin saattaa tästä kärsiä. Sen takia haluan muistuttaa, että meillä on kaikkein suurimmat metsät myöskin tuolla paikalla. On muistettava, että olisi todella vakavat seuraukset sillä, jos vaikka metanilaiva karjoituisi tuolla alueella. Ja myöskin sismiset riskit tulee ottaa huomioon, niitä ei ole otettu huomioon. Ja haluaisin tietää, minkä takia valtio ei voisi varovaisperiaatteen nimissä tätä aluetta luokitella samalla tavalla kuin jotkut muut alueet, joissa on jatkuvaa sismistä toimintaa. Tämä voisi parantaa tilannetta, mutta toisaalta se voisi myöskin asettaa sitten nämä teolliset toimijat tässä asiassa epämukavan asemaan. Kun ajatellaan teknologisia riskejä, niin nehän esiteltiin Sulaksio Merissä toimivaltaisten viranomaisten toimesta. Ja kysymys oli ikään kuin tästä Coca-Cola-pullosta vanhassa filmissä, mutta ikään kuin traagisella tavalla ei voida hyväksyä iloisin mielin tällaisia vaaroja aivan oman kotioven edessä. Blaien ydinvoimalla nimittäin varmastikin on yksi osoitus siitä. Puheenjohtaja keskeyttää, voisitteko päästä esityksen loppuun? Kyllä, pyrin siihen. Niin, monia lajeja on joutunut uhanalaiseksi, kuten on jo sanottu, esimerkiksi Ankerias on uhanalainen jo ja myöskin tällä alueella on paljon ilmasiltoja ja siellä liikkuu paljon myöskin muuttolintuja. Ja uskon, että nämä varmasti huolestuttavat nämä hankkeet kaikkia maanviljelijöitä tai puutarhanhoitajia – ja lopuksi haluan vain sanoa, että me tuolla suostoalueella asuvat olemme kaikkien planeetan vastaavien suostoalueiden äh, asukkaiden tavoin ikään kuin uhreina ähm, äh, tällaisissa hankkeissa. Ajatellaanpa vaikkapa tällaisia hankkeita, joita on ollut Meksikossa. Haluaisin, että todella kun nyt olet asiasta kiinnostunut, että voisitte valvoa sitä, että lainsäädäntöä sovelletaan vain te voitte meitä auttaa. Kiitoksia, hyvät ensit ja herrat. Me olemme saaneet aineiston teiltä ja me osaamme arvostaa teidän esille nostamanne asiaa. Ja nyt annan puheenvuoron Enfon Antosin äh, järjestön puheenjohtajalle. Monsieur le Président, je... Arvoisa puheenjohtaja, kiitokset. Arvoisat eh, parlamentin jäsenet, minä puhun eh, tätä hanketta vastustavan eh, säätiön yhdistyksen nimissä ja olemme todella paljon allekirjoituksia tätä hanketta vastaan keränneet. Ja puhun täällä siis vetomuksen esittäjien rinnalla. Kysymys on hyvin tärkeästä investointihankkeesta toisaalta, koska kysymys on miljardista eurosta, jos nyt lasketaan tähän kaasuputkikin mukaan. Kysymys on siis huomattavasta investoinnista viimeisimmässä luonnonvaraisessa suistoalassa Euroopassa kysymys on itse asiassa 60 kilometrin mittaisesta alueesta, jota ei ole vielä teollistettu ja hyvin tärkeä lintujen, kasviston ja eläimistön alue ja sitä pitäisi todella suojella tästä syystä. Ja Antura 2000 alue myöskin liittyy tähän ja tässä on myöskin huomattavia yhteisöintressejä, jotka ovat uhattuina. Jos tätä lintudirektiiviä ja habitat-direktiivin puitteissa suojeltaisiin, niin sillä voitaisiin suojella todella eläimistöä ja kasvistoa. Tämän hankkeen rakentamus, rakentaminen tietysti toisi voimakkaan takaiskun biodiversiteetille tällä alueella. Ja tämä alue on hyvin tärkeä. Se houkuttelee paljon sinne kansalaisia, ihmisiä. Kysymys ei ole siis pelkästään vain ympäristöseikoista, vaan muustakin vuonna 2015 kaikkien tutkimusten mukaan Ranskassa on aivan ylikapasiteettia kaasun säiliöinnistä, säil- varastoinnista ja erityisesti nesteytetyn maakaasun varastoinnista. Minulla äh, ei ole nyt tässä mitään lukea, mutta annan teille kaikki tarvittavat asiakirjat käyttöön. Tämä on siis suuri, suuri riski alueella oleville kyläläisille ja äh, itse asiassa joulukuussa äh, nyt tämä asia valtion taholta hylättiin, mutta nyt edelleen tätä hanketta on estetty uudestaan. Ja meidän yhdistyksemme todella on saanut äh, sähköisen asiakirjan käyttöönsä ja meillä on myöskin tällainen hyvin yksinkertainen lyhennelmä tämän asian tilanteesta. Haluan ne teille jättää ja haluaisin myöskin pyytää että tulette sinne paikan päälle katsomaan, minkä mittakaavan ongelma on kysymyksestä ja mitä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöisiä vaikutuksia tällä hankkeella voi olla, kun tässä nyt on Carla Riverstone ja Kat Gaas ja tämä, mitä, mitä riskejä kaikkeen kaikkiaan tämä hollantilais-amerikkalainen hanke tälle alueelle oikein edustaa. Kiitoksia. Ja sitten pääsin pyytää herra Dadia Kanteria ja joka on Ranskan kansalliskokouksen jäsen. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Olen ranskalainen kansanedustaja ja myöskin ähm, alueedustaja ja äh, uskon, että varmastikin haluamme tiivistää yhteistyösiteitä kansallisten ja Euroopan parlamentin välillä ja toimia demokratin, demokratian mukaisesti ja myöskin puolustaa täällä kansalaisten etuja. Haluan kiittää teitä siitä, että otatte tämän asian esille. Ja nyt kun olemme kuulleet tässä alueellisia yhteisöjä ja myöskin muita edustajia, niin minä omalta osaltani haluaisin kertoa niistä syistä, minkä takia lähestulkoon yksimielisesti alueen henkilöt kansalaiset ovat tätä metaaniterminaalia vastustaneet Girondin alueella. Ja minä haluan todella kertoa siitä vakaumuksesta, joka meillä on, että tämä on todella kolminkertaisesti tyhmä juttu taloudellisesti, energisesti ja ympäristöllisesti. Ja se pitäisi saada nyt päiväjärjestyksestä mahdollisimman nopeasti, koska se todella huolestuttaa kansalaisia ja haittaa rannikon elämää. Energisesti tämä on tyhmä juttu, koska Ranskassa on ja nestetetyn maakaasun varastoinnissa ylikapasiteettia. Michel Gambert itse asiassa äskettäin on todennut, että Bretonjessa vastaavilla laitoksilla ja muilla laitoksilla meillä on neljä kertaa tarvittava kapasiteetti Ranskan energian turvaamiseksi pitkäksi aikaa. Ja sen takia tällaista metaaniterminaalia ei enää tarvita. Sitten on myöskin muita hankkeita, jotka eivät aiheuta samantyyppisiä ongelmia. Esimerkiksi Antifer, Bedouard ja Dunkerque ovat tällaisia paikkoja, joita on ehdotettu. Ja sen takia voidaan sitten miettiä, että mitä yhteisöllistä hyötyä tämmöisestä hankkeesta olisi. Espanjassa itse asiassa on myöskin omat varastointikapasiteettinsa muun muassa Bilbaossa. Tämä on siis myöskin taloudellisesti aivan järjetön asia, koska tässä puhutaan mukaan verotulojen tuomisesta paikallisväestölle ja myöskin työn tuomisesta paikallisväestölle, mutta tämä itse asiassa vain haittaa primääritoimintaa ja esimerkiksi myöskin matkailutoimintaa. Tämä on todella vakava juttu. Kysymys on CVS on tyyppisestä asiasta ja jos matkailijoiden määrä vähenee, ja jos tämä vaikuttaa työllisyyteen, niin sillä on todella vakavat vaikutukset. Ja tämä myöskin johtaisi varmasti myöskin siihen, että liikearvo voisi siellä huomattavasti tippua monissa yrityksissä, yrityksissä ja erityisesti juuri matkailupuolella, koska se on todella hyvin tärkeä työn ja tulon tuoja. Ja ympäristöllisesti tämä olisi myöskin järjetön asia. Biodiversiteettiä tämä tuhoaisi huomattavasti niin kasviston kuin eläimistökin osalta tämä olisi todella huono asia. Ja siellä äh, on muistettava, että meillä on paljon äh, eläimistöä ja kasvistoa, jotka tästä kärsisivät. Ja samoin myöskin tämä äh, meriliikenteen kannalta on huono asia, koska tämä suistoalue ei ole riittävän syvä ja leveä, jotta saataisiin tuotua nämä suuret metaanilaivat. Ja tämä myöskin haittaisi varmasti primäärisektorin toimintaa, koska paikalle tulisi myöskin paljon simpukan viljelyä ja kalan, kalastusta haittaavaa raskasmetalliaineistoa. Ja Ähm, todellakin äh, on muistettava, että tällä ei ole merkitystä ympäristölle pelkästään vain Ranskalle, vaan myöskin Euroopalle. Ja äh, senpä takia onkin hyvin tärkeää, että tähän asiaan tartutaan. Olemme valmiita, olemme varmoja siitä, että Boutun itsenäisen sataman kehittämiseksi on paljon muitakin ympäristöystävällisempiä tapoja toimia. Ja olen ollut todella iloinen siitä, että 20. 8. kesäkuuta viime vuonna Ranskan hallitus ei tähän lähtenyt mukaan, vaan se halusi asiaa tutkia ja äh, että äh, tätä asiaa tutkittaisiin muissakin paikoissa ja että näitä äh, alueita pyrittäisiin suojelemaan kun Ranskan hallitus on sitten tätä ympäristöasiaa lähtenyt entistä enemmän tutkimaan kestävän kehityksen puitteissa, niin muistettava, että meillä on tietysti tämä eurooppalainen ympäristö- ja ilmasto, ilmasto- ja energiapakettikin on muistettava, että todellakin tämä suistoalue pitäisi sitoa tähän kestävän kehityksen periaatteeseen ja sen käsittelyn mukaan. Ja uskon, että että komission toivomusten mukaisesti nyt lähdemme miettimään, onko tällaisen laitteiston tuominen näin herkkään ympäristöön järkevää vai ei. Meidän taloutemme ei pitkään pysty tätä Damokleen miekkaa enää sietämään tässä hyvin pulmallisessa tilanteessa. Jo ensimmäiset vaikutukset tuntuvat, erityisesti kun ajatellaan kiinteistötoimintaa ja matkailutoimintaa. Ja äh, Ranskan Atlantin rannikolla on todella eurooppalaista ulottuvuutta ja senpä takia minä luotankin teihin teidän toimintaanne, jotta auttaisitte meitä tässä hankkeessa. Ja todella mielelläni haluaisin, että Huojanin, jossa olen edustajana, tulisi myöskin täältä delegaatio tutustumaan paikan päällä tähän asiaan. Kiitokset. Kiitoksia kovasti. Sitten Euroopan komission edustaja. Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais rappeler ici les différents... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa niistä eurooppalaisista säännöistä, joita tähän sovelletaan. Tietysti gene habitat ja lintudirektiivit ovat kysymykseen. Habitat-direktiivin mukaisesti kaikki sellaiset hankkeet, jotka liittyvät sellaisiin kohteisiin, joilla saattaa olla huomattavia vaikutuksia ja haittoja niille, niissä täytyy ottaa huomioon niiden vaikutukset ja pitää pyrkiä suojelemaan näitä kohteita. Sitten on tehtävä myöskin kansallisten viranomaisten toimivaltaisten viranomaisten oma päätöksensä asiassa ja myöskin täytyy miettiä sitä, voidaanko tällaiset kohteet koskematta ja myöskin paikallisväestön kantaa on kuultava. Ja saman direktiivin mukaisesti myöskin on tehtävä myöskin vaikutusten arviointi ja täytyy myöskin pyrkiä tarjoamaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Jäsenvaltion on tehtävä kaikkensa, jotta voitaisiin pyrkiä toteuttamaan Natura 2000 mukaisesti hanke. Mitä tulee kaasun varastointi ja, tai e, sähkön varastointi ja tuotantolaitoksiin, on otettava huomioon niiden ympäristövaikutukset. Ja lopuksi vielä viimeinen direktiivi, joka liittyy tähän, jos nämä hankkeet toteutuvat, on se direktiivi, joka liittyy siihen, kuinka saastetta voitaisiin vähentää ja myöskin siihen direktiivin, kuinka voitaisiin tiettyjen polttoaine, polttolaitosten päästämien ilmastosaasteiden määrä rajoittaa. Girondin alueella on todettu, että tätä hanketta ei voida hyväksyä, koska ympäristövaikutusarvioinnissa oli puutteita ja näin ollen meillä ei ole todella Euroopan lainsäädännön tasoista hanketta ja tässä rikotaan habitat- ja lintudirektiiviä, mutta haluan muistuttaa myös siitä, että äskeiset elementit ovat todella osoittaneet, että uusia elementtejä on ilmaantunut ja komission pitäisi olla todella valppaana, kun se tarkastelee sitä, mitä vaikutuksia tälle Natura 2000-alueelle tällä voisi olla. Ja toivon mukaan komissio ottaa yhteyttä Ranskan viranomaisiin tutkiakseen, mitä vaikutuksia tällä näille kohteille voi olla ja että nämä asiat tutkitaan perinpohjan. Dziękuję bardzo. Teraz... Kiitoksia. Ja nyt herra Onesta. Oui, president. Niin, puheenjohtaja. Minä äh, tulen jälleen kerran tänne valiokuntaan. Kiitos siitä. Minä olen parlamentin varapuhemies, mutta olen oikeastaan juuri tuolta kaakkoisalueelta ähm, lounasalueelta tuleva edustaja myöskin. Ja, ö, äh, minä en ole täällä mikään kampanjoiva poliitikko, vaan olen täällä ihan tässä ominaisuudessa. Ja tässä vastassa me olet ihmiset ovat todella vakavissaan ja olen henkilökohtaisesti tätä mieltä. Minä olen tutkinut tätä asiaa perinpohjien ja tämä todellakin osoittaa, että kansalaiset, hallinnot ja edustajat ovat samaa mieltä. Tämä hyvä juttu ja kysymys on todella haavoittuvasta ö, alueesta, mutta nämä toiset ihmiset haluavat vain rahaa. Kysymys ei ole mistään ö, teollisuushankkeesta, vaan kysymys spekulaatio ö, rahankeruhankkeesta. Ja varmastikin sitten nämä rahat, mitä saadaan, sijoitetaan aivan johonkin muualle. Tämä on myöskin ympärillisesti hyvin hauras alue ja se kuuluu Natura 2000 ja myöskin Natura 2000 meri ulottuvuus tähän liittyy, joten sillä on selvästi tiettyjä vaikutuksia. Teknologisesti tämä on myöskin erittäin hauras hanke. Emme tiedä, mihin tämän kaasuputken pitäisi mukaan nyt sitten mennä. Ja tässä puhutaan äh, siitä, että on ylikapasiteettia Ranskassa. No oikeastaan sitä on sata määrin äh, enemmän kuin mitä tarvitaan. Ja myöskin geologisesti tämä on erittäin hauras hanke, koska kun luetaan nämä asiat uudestaan, niin äh, kaksi viikkoa sitten, rakkaat ystävät, minua pyydettiin tuomioistuimen eteen CDFn tapauksen osalta Tuluusiin, niin vuosien mittaan sanottiin, että mitään riskiä ei olisi ollut. Että kaikki riskit ovat hallinnoitu ja minä menin kuitenkin sinne puhumaan tuhansista uhreista, 30 kuolleista ja kaupungista, joka on kovasti kärsinyt Tuluusista. Sen takia haluaisin, että en koskaan enää joutuisi tähän samaan tilanteeseen minkään muun kaupungin kanssa ja senpä takia minä puhun tässä todella vakavasti nyt kysymys on todella Damokleen miekasta, joka riippuu koko alueen äh, yllä. Ja on aika harvinaista, että voidaan ajatella, että joko voidaan pelastaa tai sitten tuhota. Voidaan nyt todella joko pelastaa tai tuhota viimeinen luonnonvarainen suistoalue Euroopassa. Ja minä luotan teidän harkintakykyynne. Van Hammerstein. Kiitoksia. Sitten herra Hammerstein. Herra Hammerstein-Smith. Sí, gracias, señor presidente arvoisa puheenjohtaja. Meillä on edessämme jälleen kerran tapaus, joka joka todella liittyy hyvin poikkeukselliseen suistoalueeseen Ranskassa. Ja minä haluaisin pyytää, että Euroopan komissio todella tarkkaan tätä asiaa tutkisi ja että se todella pyrkii se habitat suojelutoimijansa merialueella tähän soveltamaan ja että se erityisesti havainnoisi ja valvoisi sitä, kuinka oikein siellä toimitaan ja kuinka nämä kumulatiiviset toimet vaikuttavat ja että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä voitaisiin tutkia myöskin, mitä vaikutuksia tällaisilla kaasuputkilla tai, tai sähkölaitoksilla tai öljyputkilla olisi tuonne tuolle alueelle. Minä haluan nämä kysymykset esittää, koska tämän tyyppisiä hankkeita on olemassa jo muissakin osissa. Ei tarvita tällaista luonnonvaraista suistoaluetta, jotta tällainen voitaisiin tehdä. Ja sen takia pitäisi tutkia vaihtoehtoja, selkeitä, vakavia, vakavasti otettavia vaihtoehtoja, eikä tehdä tällaisia hankkeita juuri tässä valitussa paikassa. Dziękuję bardzo pani Iwans. Kiitoksia sitten. Edustaja Evans. Thank you, Chair. I, I feel I should... Kiitos puheenjohtaja. Minusta minunkin pitäisi sanoa tästä jutusta jotakin, koska ilmeisestikin meillä on samantyyppisiä tapauksia Walesissa. Ja jälleen kerran me näemme, että paikalliset, paikalliset asukkaat ja, ja poliitikot ja asiantuntijat ovat huolissaan tästä projektista. Ja, ja, ja tässä on ollut puutteellista kuulemista ja riittämätöntä selvitystä tässä projektissa. Ja niin kuin herra Onesta sanoi, että on, on yrityksiä, jotka etsivät vain suuria voittoja ja poliitikkojen pitäisi varmistaa, että ei pelkästään suojata ympäristöä, vaan että myös huolehditaan kansalaisten turvallisuudesta ja asukkaiden turvallisuudesta. Ja minusta, äh, minusta valiokunnan on syytä jatkaa tämän käsittelyä. Kiitoksia sitten edustaja Cashman. Kiitos puheenjohtaja. Ensin Haluaisin Gerard Onestalle sanoa, että me kaipaamme teitä kovasti seuraavalla vaalikaudella. Haluaisin kiittää työstä, jota olette tehnyt maan ja alueen ja tämän parlamentin eteen väsymättömästi. Puhuisin tämän vetomuksen puolesta. Tässä on kyse vakavista asioista. EU-lainsäädäntö on olemassa, jos sitä ei noudateta, niin se on aina tyhjänpäiväistä, joten todella pyytäisin, että komissio antaa meille lisätietoa ja täysin tuen näitä kolmea vetoomusta, jotka meillä on nyt käsissämme. Ja mielenkiinnolla kuulen, mitä komissio saa tietoonsa tutkiessaan asiaa meidän nimissä. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, meillä on ollut melko pitkä keskustelu tästä asiasta. Ja yleensä meillä on tapana antaa puheenvuoro vielä vetomuksen esittelijöille, mutta on aika vaikeaa nyt puheenvuoro kaikille läsnäolijoille. Ja luulenkin, että, että olisi, olisi ehkä parasta, jos yhteenveto voitaisiin toimittaa Eera Kantelin äh, suulla. Voisitteko te tehdä yhteenvedon tästä, tästä keskustelusta, myös se mukaan lukuvikulman komissiolta? Je crois que... Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että varmasti te kuulitte kaikki mahdolliset argumentit tätä hanketta vastaan, joka todella mielestämme on täysin järjetön, järjetön energia puoleltaan, koska onhan osoitettu, että Ranskassa on jo varastoinnin ylikapasiteettia. On olemassa muitakin hankkeita pelkästään vain Ranskassa, vaan myöskin Espanjassa. Ja tämä on myöskin energiallisesti järjetön, mutta myöskin taloudellisesti järjetön hanke sillä myönteiset vaikutukset ovat paljon pienempiä kuin kielteiset vaikutukset, kun ajatellaan matkailua tai vaikkapa kalastusta, maataloutta, simpukanviljelyä ja myöskin ympäristöllisesti, kun ajatellaan kaikkia näitä riskejä. Minä olen myöskin Ildo Leronia edustava edustaja ja todellakin on todella havaittu siellä viime vuosisatojen aikana, ihan viime vuosikymmeninäkin siellä, maanjäristyksiä. Ja tämä on todella Seveso 2 tyypiltään hyvin korkean riskin hanke. Ja Ranskassahan meillä on todella tätä Atlantin rannikkoa ja siellä on muitakin hankkeita, jotka ovat täysin valmiita tällaisiin laitoksiin ilman mitään keskustelua. Vaikkapa esimerkiksi Bretagnessa on tällainen, Britanniassa on tällainen paikka ja Antifeerissä on myöskin oikein hyvä paikka ja lisäksi myöskin Dunkirkissa on hyvä paikka. Kysymys on sellaisista suistoalueista, joita voidaan käyttää satamatoimintaan, mutta Girondin suistoalue taas on hyvin luonnonvarainen ja se on kaikkein suurin ja ainoa Euroopan luonnonvarainen suistoalue. Ja sitten sieltä täytyy tietysti viedä tämä kaasu myöskin pois. No sitten kun ajatellaan vaikkapa näitä upeita viinin viljelyalueita, mahtavia viinivuosikertoja ja lajikkeita siinä lähistöllä, ja että sinne vedettäisiin sitten kaasuputki tai sitten, että siellä rannassakin olisi kaiken näköistä kaasua, niin en usko, että myöskään uimarit siitä tykkäisivät. Tällä on todella äh, äh, ympäristöllisesti äh, merkitystä ja tämä on myöskin historiallisesti hyvin tärkeä alue, niin että nyt olisi parempi miettiä jotakin muuta. Kiitoksia. Näen, että, että vetomusvaliokunta on saanut val- valtavan vastuun ja velvoitteen siitä päätellen, mitä te sanoitte. No, meidän keinomme ja keinomme ovat rajalliset, mutta me jätämme vetoomuksen avoimeksi. Tämä on selvä juttu. Ja luulen, että ehkäpä valiokunnan nimissä kirjoitan Ranskan maatalousministeriön kirjeen ja siteeraan, ai anteeksi, anteeksi ympäristöministerille, Ranskan ympäristöministerille, anteeksi vain, kirjoitan siis Ranskan ympäristöministerille kirjeen tässä oli väärinkäsityskin, mutta aion siteerata tämän päivän keskusteluja ministerille, koska meillä ei ole ollut yhtä ääntä näitä tutkimuksia silmällä pitäen. Minä siteraan näitä näkemyksiä ja vetoan valiokuntamme ja parlamentin nimissä vetoamme, että hän ottaisi selvää, selvää kantaa asiaan ja esittelen sekä paikallis, paikallisten asukkaiden että poliitikkojen näkemykset tässä asiassa. Ja painottaen edelleenkin sitä, että ei ole olemassa mitään taloudellista tai ekologista tai yhteiskunnallista syytä tälle projektille ja sen jatkamiselle. Ja niin kuin sanottu, vetomus jätetään avoimeksi ja me palaamme siihen tarvittaessa myöhemmin ja ymmärsin, että olette samaa mieltä tästä menettelytavasta. Näen, että herra Onesta nyökkää ja muutkin, muutkin äh, ovat protestoimatta. Näin ollen toimimme näin. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti kaikille niille, jotka ovat tulleet tänään tänne esittelemään tämän asian. Ja sitten vuodessa äh, kohta 19 vetuus, vetumus 13 vuodelta 2008. Ja vetomuksen esittäjien edustajalla on puheenvuoro, mutta maksimissaan 5-7 minuuttia. Monsieur le Président, merci beaucoup pour l'occasion. Kiitokset siitä, että minulla on mahdollisuus puhua täällä tänään. Shannon LNG, the developers of the GN. Tämän nestetetyn maakaasun suunnittelijat valehtelivat suunnitteluhakemuksessaan, kun ne sanoivat, että tällainen nestetetyn maakaasun vuoto haihtuisi nopeasti. Näytän kahden minuutin videon onnettomuudesta, joka tapahtui vuonna 1987 Nevadan autiomassa Yhdysvalloissa, jota on harvoin esitetty julkisesti. Tämä onnettomuus lähti liikkeelle pienestä 50 kuutiometrin nesteytetyn maakaasun vuodosta. Laivoissa on 5300 kertaa enemmän nesteytettyä maakaasua kuin tämä. Tämän hankkeen kehittelijä ehdotti, että suojautuakseen tällaisen onnettomuuden yhteydessä voisi juosta karkuun tai mennä piilon puiden taakse – tai pitää sanomalehteä kasvojen edessä. Tohtori Havens, joka on sitten makasun erityisasiantuntija on osallistunut kuulemistilaisuuksiin tällä alalla, on sanonut, että potentiaalisesti onnettomuus voi aiheuttaa haittaa ihmisille noin kolmen mailin säteellä laivasta. Vetomus on lokakuulta 2008 ja me vastaisimme siihen seuraavalla tapaa. Siitä, että tämä hanke on pilkottu. Kanala on jo esittänyt, että kumulatiivinen vaikutusten arviointi kuuluu ympäristön virastolle, mutta ympäristövirasto ei arvioi vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. Nämä kaksi hankkeiden hyväksyntä viranomaista siis eivät toimi hyvin yhteen. Ympäristövaikutusten arvioinnista. Ympäristövaikutusten arvioinnista puuttuu tietoa esimerkiksi liittyen siihen, minkä riskin nesteytetty maakaasu voi aiheuttaa meriympäristölle, kuten Milford Havenissa, ja hätä, evakuointisuunnitelma ja asiakirja, jota hallitus on pitänyt hallussaan vedoten kansalliseen turvallisuuteen, joka koskee varastointia. Ja myöskin nesteytys näissä laitoksissa voi aiheuttaa haittaa pullon delfiineille, jotka ovat arkoja melulle. Strateginen ympäristöarviointi. Tämä koskee noin 10 000 ihmistä se, että säiliöalukset kulkisivat tätä jokisuistoa. Strateginen ympäristöarviointi tarvitaan, kun Shannonin jokisuiston tilanne näin muuttuu. Tarvitaan, kun ajatellaan, että tämä on energiasuunnitelma, jossa tuodaan kaasua osittain vientiin. Tämä liittyy siis strategiseen ympäristöarviointiin ja tämän tämän suunnitteluun. Seveson osalta tämä on osa kokonaisuutta eikä meriympäristön riskejä ole arviointu. Näin ei ole noudatettu Seveso-direktiiviä, koska ei otettu huomioon vaihtoehtoisena toimipaikkana sellaisia alueita, joihin ei ongelmia liittyisi. Me haluamme myöskin, että otetaan huomioon Habitat-direktiivi, koska monia vaihtoehtoisia toimipaikkoja olisi. HLNG norjalainen yritys tutkii tällaista nyt Irlannin merellä 100 mailia rannikosta. Tämä on osa sitä tietoa, jonka, jota hallitus ei julkistanut tämän prosessin aikana. Me olemme myös oppineet, että Heshanen LNG oli maksanut noin puoli miljoonaa Shannon Developmentille ennen kuin maata oli esisuunniteltu suunniteltu nesteytetyn maakausun terminaalin Joten puheenjohtaja, me sanomme siis teille, että Irlannin hallitus on nyt toiminut tavalla, joka ei ole objektiivinen, ja siksi pyydämme, että Euroopan unioni tutkii tätä kysymystä yksityiskohtaisemmin ja arvioisi tätä päivitettyä asiakirjaa, jonka olemme esittäneet tänään, ja tutkisi tarkemmin niitä haasteita, joita nesteytetty maakaasu teollisuuden alana aiheuttaa. Tuori EUn tutkimus DG Trenille toukokuussa 2008 totesi, että kaasu on osa ongelmaa ilmaston lämpenemisen yhteydessä, eikä vastausta. Ja ihan lopuksi haluaisin sanoa vielä yhden asian. Irlannissa terveysviranomaiset, kun ne pohtivat vaarallisia paikkoja, ei ehkä oteta huomioon tätä katsoimme yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten suuntaan. Ja me olemme sitä mieltä, että yhdistyneen kuningaskunnan Milford Havenin huono esimerkki nyt toistuu Irlannissa. Tuo on siis todella huono ennakkotapaus. Tällaisen huonon suunnittelun ei pitäisi voida olla ennakko esimerkki tulevaisuudessa. Kiitoksia. Ja sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän vetomuksen esittäjää myös tästä informaatiosta ja eh, lisää informaatiosta niin ikään. Ja tämän informaation pohjalta totean, että tämä vetomus nostattaa useitakin kysymyksiä liittyen Euroopan ympäristölainsäädäntöön, erityisesti suhteessa YVA-direktiiviin ja Habitat-direktiiviin ja strategiseen ympäristöarviointidirektiiviin. Erät näistä asioista liittyvät erillisiin viittavetomuksiin tyypiltään, niin kuin kuulimme. Ja tässä toteamme, että, että silloin kun tämä lupa luonnettiin maaliskuussa 2008, komissio on saanut lisätietoa vesilomuksen esittäjältä, jota komissio joutuu vielä arvioimaan pystyäkseen arvioimaan sen laajuuden, missä määrin äh, Euroopan äh, lainsäädäntöä on noudatettu. Ja tämä nostaisin kysymyksiin, äh, kysymyksiä, joita täytyy selvittää Irlannin viranomaisten kanssa suoraan tämän kehitystyön osalta. Kiitoksia. Sitten Brian Crowley. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä olisin kiittää vetomuksen esittäjää siitä, että hän tuli tänne esittämään asiansa. Tiedän, että häntä huolettaa kovasti tämä aihe. Kun hän nyt tuli tänne, haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös John Foxin ja John Murphyn, jotka ovat esittämässä eri näkökohtaa. Huolenaiheet ovat tulleet julki vetomuksen esittäjän puheenvuorossa. Samalla olisi tunnustettava, että tämä suunnitteluprosessi on käyty läpi. Siihen liittyy julkinen kuulemisprosessi. Ja tämä riippumaton arviointilaitos, joka arvioi, onko tämä hakemus korrekti, oikea. Tämä siis suunnitteluviranomainen, joka teki päätöksen. Ja tämä on viety myöskin tuomioistuimen kyseenalaistettu tämä suunnitteluviraston päätös. Korkea tuomioistuin oli sitä mieltä, että oli toimittu aivan oikein korrektisti. Olen yllättynyt komission kommenteista, jotka liittyvät tähän kysymykseen, koska Seveso-direktiiviin liittyvät kysymykset, ECA ja YVA-direktiiviin liittyvät kysymykset on kaikki käsitelty ja mielestäni on ikävää, että nyt ilmeisesti on vähän väärää tietoa liikkeellä. Haluaisin myöskin sanoa, että suurin osa paikallisista ihmisistä tukevat tätä kehitystä. Irlannin ja Irlannin hallituksen kanta on se, että on strategisesti tärkeää huolehtia sitä, että on moninaista polttoainetta käytössä Irlannin länsirannikolla. Osa tästä nesteytetystä maakaasusta ehkä viedään, mutta tärkeää on huolehtia myöskin paikallisista tarpeista, energian tarpeista. Vetomuksen esittäjä on esittänyt monia sellaisia kantoja, jotka pitäisi osittain ottaa kyllä huomioon erityisesti, tai tulee siihen, että kansalaisia pitäisi kuulla enemmän. Se on kyllä tärkeä ajatus, mutta en usko, että minun 14 vuoden kokemukseni aikana on ollut mitään aihetta, josta on keskusteltu enemmän julkisesti, kiistelty myöskin ja oltu niin innokkaasti mukana puolesta tai vastaan. Kysymyksiä on esitetty paljon, mutta selkeitä vastauksia on myöskin aina annettu. Tiedän, että on vähän huolta siitä, että hallitus ei ole tuonut kaikkia aspekteja julki, mutta jokainen hallitus haluaa pitää salassa tiettyjä strategisia tietoja – olisi ehkä vai, väärin ajatella nyt, että korreloitaisiin, mitä terveysviranomaiset tekevät. Heillä on riippumaton asema. He ovat vastuussa tietystä eurooppalaisestakin lainsäädännöstä, eikä siellä noudateta sitä, mitä yhdistyneessä kuningaskunnassa tai jossain muualla tehdään, mutta varmasti yhden suuntaisia ajatuksia voi olla monissa jäsenvaltioissa. Tämä hanke on ollut käynnissä useita vuosia ja kaikki vetoomuksen ja keskustelun mahdollisuudet on käytetty. Ja se on aivan oikeinkin. Näitä mahdollisuuksia ovat käyttäneet, jotka ovat tämän hankkeen puolesta ja ne, jotka ovat hanketta vastaan. Nyt kai on tarkoituksena vain hidastella tätä hanketta ja siksi toivoisin, että ei tätä vetoomusta enää käsiteltäisi. Kiitos. Kiitoksia. Ja on, haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Luulenpa, että meidän täytyy pyytää esittää ehkä äh, spesifiä kysymyksiä komissiolle. Äh, herra Kraulihan puheenvuorossaan painotti äh, tiettyjä asioita, joista, joihin hän ei ollut täysin tyytyväinen myöskään komission vastauksessa. Ainakin puheen nyt komissiolle vastauspuheenvuoro. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Huomaan, että että mitä edustaja sanoi tästä kysymyksestä. Minulla, minä en pysty antamaan yksityiskohtaisempaa tietoa tässä vaiheessa liittyen vetoomukseen esittäjän esittämiin kommentteihin. Meidän täytyy arvioida näitä tietoja. Ovatko toimet olleet ympäristölainsäädännön mukaisia? Se on oikeastaan, minulla ei ole mahdollisuuksia kommentoida pidemmälle tässä vaiheessa. Zaraz, tylko tak. Właściwie z, tutaj z posłów zabrał głos jedynie... No, periaatteessa edustajilta olemme kuulleet, edustajilta olemme kuulleet ainoastaan herra Kraulin puhuvan, ja arvostamme teidän näkemystänne tästä. Ehkä joku muukin haluaa puhua. Rova Eda Evans, olkaa hyvä. Haluatteko te puhua uudestaan? Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja edelleenkin. Meillä on tämä samantyyppinen vetoomus kuin kaksi edellistä ja eh, minä tukisin myös tätä niin kuin kahta erillistäkin ilmeisestikään. Tämä ei ole minun vaalipiirissäni, enkä täysin tunne yksityiskohtia tästä jutusta, mutta olemme nähteet, nähteet aika hyvää näyttöä, ja komissio ei vielä pysty antamaan perusteellisemman vastausta, ja siksi olisi syytä pitää ehkä vetoumus avoimena, kunnes komissio pystyy palaamaan yksityiskohtaisemmin tähän asiaan. Michael Cashman. Chairman, Minä haluaisin ehdottaa, että sen sijaan, että komissio odottaa seuraavaa kokoustamme, komissio voisi kertoa, mitä lisätietoa on vetomuksen esittäjän tiedon pohjalta. Ehkä antaisitte tämän tiedon edustajille Crowley ja Evans. Voihan olla niin, että tämä tieto olisi sellaista, että joko vetomus jätetään avoimeksi vielä tai sitä käsitellään edelleen saataisiin jonkinlainen päätös. Eli sen sijaan, että odotettaisiin ensi ensikokoukseen tästä seuraavaan, niin tämä voisi olla vähän tehokkaampi työskentelytapa. Kiitos. Koska oli vissejä mielipideeroja sen suhteen, mitä Rova Evansson ja mitä herra Cashman ja herra Crowley sanoivat, voi, voisimme toimia seuraavasti, koska täällä on tehty ehdotuksia. Ehkä voimme miettää tämän avoimeksi ja sitten komissio voisi lähettää vastauksensa näihin kysymyksiin. Brian Crowley, hyväksyttekö tämän ja teetetään vetomus avoimeksi, kunnes komissio antaa meille vastauksen? Mr. President, I, I... Puheenjohtaja, mielestäni on väärin jättää tämä avoimeksi, jos komissio ei ole valmis antamaan vastauksia – kyllä heidän pitäisi voida saada vastaukset nopeammin. Jos ei ole valmiita täällä vastaamaan, niin miksi me nyt viivästytämme tätä prosessia? Tämä prosessi on ollut käynnissä jo useita vuosia. Ja lisäviivyttely ei ole eduksi alueen kansalaisille tai irlantilaisille. Ehkä siellä on tiettyjä aspekteja, jotka tarvitsevat lisäselvyyttä, mutta me olemme saaneet jo selkeät vastaukset näihin menettelytapoihin. Minä henkilökohtaisesti vastuttaisin sitä, että tämä jätetään vielä avoimeksi. Więc ja myślę, że tak, że my zastrzeżenia, które... No, ehkäpä nämä huolet, joita herra Crown esitti, meidän täytyy kirjata ne, koska normaali menettelytapa on, että jos Euroopan komissio on sillä kannalla, että sillä on vielä jotakin lausuttavaa tietystä asiasta tietyssä jutussa, niin me odotamme, kunnes ne ovat antaneet meille lisätietoa, mutta ilmeisestikin meidän täytyy ottaa huomioon myös aikatekijä tässä yhteydessä. Niin ehkä me voisimme pyytää Euroopan komissiota lähettämään vastauksensa meille näistä kysymyksistä, joita on esitetty tänään, ja sitten ehkäpä ehkä ennen tämän vaalikauden päättymistä – seuraavassa kokouksessa, valiokunnan kokouksessa voitaisiin päättää tämän vetomuksen käsittely, koska, koska kuten sanoin, Euroopan komissio antoi ymmärtää, että se saattaa ehkä toivoa lisäävänsä jotakin. Sorry for interrupting you, Mr. President, but... Anteeksi, että keskeytän puheenjohtaja. Meillä on alle kuusi viikkoa aikaa tällä kaudella ja minun kokemukseni siinä, miten vastauksia saadaan, kaikella kunnioituksella komission virkamiehiä kohtaan. Meni vähän pidempään kuin neljä viikkoa vastauksen saamiseen. En tiedä, onko meillä riittävästi aikaa siis viedä tämä asia muuten päätökseen. Teidän täytyy puheenjohtajana tietenkin käyttää viisauttanne, mutta mielestäni on väärin se, että komissio ei ollut valmis antamaan vastauksia, kun he tiesivät etukäteen komissiossa, mistä täällä tänään puhutaan. Jos saan puuttua puheenjohtajan puolesta, on, on kysymys siitä, että sääntöhän on, että jos joku ja yksi jäsen haluaa ja pitää vetomuksen avoimen odottaakseen vastausta, niin, niin silloin toimimme niin. Ja äh, näyttää siltä, että puheenjohtaja puheenjohtaja sitoo e-, ennakkotapaus, mutta voimme ratkaista tämän nopeamminkin kuin pikemminkin kuin myöhemmin. Näen, että komissio nyökkää ja aikomuksena on jouduttaa vastausta, jotta saataisiin tämä tiedoksi osanottelemaan pian ja sitten tehdä päätös tästä asiasta, mutta pelkäänpä, että meidän täytyy pitää tämä vetomus avoimena ja sitten siirtyä seuraavaan vetoomukseen. Ja minä puutuin ilmeisestikin ja selkeistä syistä. Kiitoksia. Voisiko komissio toimittaa vastauksensa kahden viikon sisällä? Onko mahdollista? Uh, Kyllä pyrimme toimimaan näin. Se vaatii, koska siinä on teknisiä elementtejä, ja se vaatii uh, lisää teknistä arviointia tämän tiedon osalta. Me teemme parhaamme. Selvä. Toimitkaamme näin ja me yritämme välttää äänestämistä, mutta jos valiokunnan jäsenet vetoavat vetoomuksen avoimeksi jättämisen puolesta, niin yleensä jätämme sen avoimeksi ilman sen kummempaa äänestämistä, koska äänestäminen on meidän viimeinen ratkaisumallimme ja käytymistä varsin harvoin. Seuraava vetomus on 774 vuodelta 2008. Meillä on vetomuksen esit- esittäjä paikalla, Rova Maria ja Jesus Perex Agoretta ja Amalio de Marichalar. Ja teillä on yhteensä 10 minuuttia. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor. Hyvää iltapäivää, kiitokset puheenjohtaja. Sí, soy yo. No sé si es una confusión. Sí. Eh, perdón, buenas tardes. Niin, hyvää iltapäivää. Haluan kiittää vetomusvaliokuntaa siitä, että haluatte ottaa käsittelyn tämän vetomuksen, kun pyydämme Sorjan ja Numantian alueelle suojelua. Ja olen sen takia täällä henkilökohtaisesti läsnä myöskin. Kysymys on Numakian arkeologisesta alueesta. Se on 1130 metriä merenpinnan yläpuolella, vain 8 kilometriä pohjoiseen Sorjan kaupungista. Ja sillä on hyvin strateginen asema, kun ajatellaan Tera ja Duero jokia. Ja on muistettava, että jos Kipio aikoinaan perusti leirinsä tuohon paikkaan 134 30 ennen Kristusta paikkaan, joka myöskin näkyy latinalaisessa kirjallisuudessa ja maailmanlaajuisessa kirjallisuudessa. Se on symbolisoinut jo vuosisatojen ajan ähm, äh, kansantaistelua mm, sitä valloittavia kohtaan äh, vastaan ja vapautensa puolustamiseksi. Ja äh, nyt, jos käytte paikalla, niin huomaatte, että keltti iberilaiset jäänteet ovat edelleen siellä paikalla ja niitä nyt, jos lähdetään sitten paikalle rakentamaan tätä ympäristökaupunkia, niin ne todella haittaavat näitä alueita. Ja nyt todellakin Kysymys on varsin isosta alueesta, jossa pyritään tähän ruomalaisen leirin läheisyyteen rakentamaan myöskin asuntoja esimerkiksi. Ja tämä on todella lähellä tuota Skipion saarto Rengassa Sorja 2. Projekti nähdään tässä punaisella ja näette kuinka lähellä se on Skipion tuota aluetta ja toisaalta Sorjaa ja missä myöskin on Larasan äh, suomalaisleiri. Se on tuossa ja tämä on siis tuo Sorja 2, tuo ympäristöpuisto, äh, yrityspuistohanke ja äh, myöskin omaksi talot on tarkoitus tuohon rakentaa ja tämä keltainen on se muuri, jonka Skipio rakensi kaupungin suojelemiseksi ja suojelemiseksi ja kysymys on siis Orja kakkosesta yrityspuistosta, joka tulee aivan lähelle tätä Larassan leiriä ja myöskin Dueron jokea lähelle. Kysymys on kuitenkin siitä, että nämä kaksi kohdetta ovat kuitenkin historian kuninkaallisen akatemian suojeluksi julistamista kohteista. Ja tässä alueessa. Taas sitten on myöskin sellainen alue, jonka legendan mukaan keltit jossa keltit ovat toimineet. Ja tällä on tuolla historiallista kirjallista merkitystä. On muistettava, että Cervantes muun muassa on täällä Sorjan muurion läheisyydessä omaa tuotantonsa kirjoittanut. Ja ähm, nyt kaikki, koko tämä pitkä vuosisatainen historia on tässä katoamassa ähm, tämän hankkeen myötä, vaikkakin olemme edelleen ymmärtäneet, että ähm, kestävän kehityksen hankkeet ovat tärkeitä, että ympäristö täytyy ottaa huomioon niin kasviston kuin eläimistönkin suojeleminen. Ja sen takia tämä on täysin paradoksaalista, että nyt Numantian ja Sorjan alueelle tällaisia hankkeita suunnitellaan. Onhan olemassa muitakin alueita, joihin yrityspuistoja voitaisiin äh, perustaa. Ja äh, tämä hanke on todella järjetön Siihen on tarkoitus rakentaa noin 700 erilaista rakennusta ja kaiken näköisiä lasikupoleita ja muita. Ja tämä todella on valtavan suuri alue, jota kaavaillaan rakennettavaksi. Ja alue on kuitenkin sellainen, että siellä on paljon rikasta ähm, kasvistoa, esimerkiksi paljon erilaisia lintulajeja, missä ne sitten pesisivät, jos tällä tavalla toimitaan. Äh, myöskin äh, tarkoitus on rakentaa sinne paljon asuntoja. Katsotaanpa seuraava kuva. Tässä äh, on ympäristökaupungin ilmoitus, sitä ei ole vieläkään kuitenkin onnistettu lähtemään rakentamaan, koska tätä on vastustettu toimistumisesta toinen kuva. Ja tämä nyt olisi Garrain alue, johon on tarkoitus rakentaa 228 asuntoa. Ja näette, että siellä on myöskin historiallisia merkkejä ja todella ähm, ähm, legioonat ovat tällä alueella majalleet roomalaisaikana ja äh, tähän mennessä sinne on ollut kaikki rakentaminen kiellettyä. Jos halutaan äh, jonkinlaisia rakennuksia sinne nostattaa, niin niihin tarvitaan tietystikin lupa. Ja tämä on siis äh, täysin äh, virtuaalinen äh, kuva siitä, minkälainen tämä alue on voinut olla aikaisemmin. Ja sitten jatkoksi mennäänpä vaikka seuraavaan kuvaan. Tämä tietysti, tai tiedämme, että näiden tuhannen rakennuksen rakentaminen, tässä on Alto Real ja tuolla takana myöskin se missä Numantian äh, kaupunki sijaitsee, niin siis nämä tuhat äh, asuntoa, jotka rakennetaan, niin kysymys on rivitaloista ja omakotitaloista ja niin poispäin, niin ne varmasti voimakkaasti äh, tuovat haittaa tuolle alueelle, eikä kaikkia edes niiden haittoja voida arvioida, arvioida ja tietää tällaisen yrityspuiston rakentaminen, Sorja kakkosen rakentaminen tietysti myöskin vaikuttaisi niin Numantiaan kuin Sorjaankin. Ja Sorjassa oikeastaan on enemmän vapaata teollisuusaluetta kuin käytettyä teollisuusaluetta ja sitten kuitenkin lähdetään rakentamaan näin lähelle näitä merkittäviä paikkoja tätä aluetta. Tämän hankkeen visuaalinen vaikutus Sorjan ja Numantian todella on kaiken suojelulainsäädännön vastaista, kun ajatellaan vaikkapa arkeologista tai maisemallista tai kulttuuriperimällistä merkitystä. Ja mielestämme pitäisi ehdottaa jotakin vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuinka tätä aluetta voitaisiin kehittää. Ja sen takia me vetoamme tähän valiokuntaan, että ähm, yhdessä Kastija Leonin hallinnon ja Espanjan kulttuuriministeriön kanssa ja Sorjan johtajan kanssa voisi ottaa huomioon nämä kaikki sellaiset mielipiteet, jotka ovat todenneet, että tämä hanke olisi täysin sen vastaista kuin mitä monet arvovaltaiset tahot ovat todenneet siitä, että Numantia esimerkiksi on ruokiteltu yhteiseksi kulttuuri perinnöksi. Ja sen takia toivon mukaan, toivon mukaan toimivaltaiset viranomaiset nyt tämän asian ymmärtäisivät. Kykymys ei ole niinkään sitä, että haluamme toimia Espanjaa vastaan, vaan haluamme todella, että vastuu, vastuu, vastuuhenkilöt ymmärtäisivät, että että voidaan ajatella muullakin tavalla kehityksestä ja sillä tavalla varsinkin, ettei millään lailla omaa perintöämme asettaisi uhanalaiseksi. Ja nopeasti vain haluan näyttää teille nämä viimeiset kuvat. Pan Amalio de Maria. Kiitoksia. Ja seuraava puheenvuoro. Kiitokset arvoisat edustajat. Minä olen täällä perheeni ja omaisuuteni edustajana. Ja haluan nyt puhua tästä hankkeesta, suoria kakkosen yrityspuiston rakentamisesta, jonka kaikki kansainväliset ja kansalliset instituutit ja akatemiat ovat todella tärkeäksi alueeksi julistaneet jota kuitenkaan ei ole todella haluttu käsitellä. Kysymys on Ähm, sellaisesta alueesta, jossa on paljon historiallista ähm, merkitystä ja äh, sillä on arkeologista ja historiallista merkitystä todella ähm, voimakasta sellaista. Numantian alue on myöskin kuninkaallisen akatemian suojelualueeksi julistama ja äh, nyt tässä Habitat-direktiiviä vastaan rikotaan, direktiivi 2001-42, ja tässä haluaisimme pikemminkin, että kestävää matkailua pyrittäisiin edistämään. Sorja kakkonen todella tätä direktiiviä rikkoo siltä osin, kun kysymys on ympäristöä vastaan suunnatuista hankkeista ja toimista. Ja kysymys on siitä, että näitä hankkeita pitäisi tutkia jäsenvaltioissa, kun kysymys on maankäytöstä, ja pitäisi tarkastella sitä, kuinka historialliset, kulttuuriset maisema- ja ympäristönäkökulmat otetaan huomioon. Kastia ja Leonin hallinto neuvosto on ollut sitä mieltä, että se ei oikeastaan vaikuta kasvistoon ja elämistöön, mutta kuitenkin on kuitenkin paljon Pyytäisin teitä hidastamaan, koska tämä on mahdotonta tulkeilla tämä nopeus. Niin, itse asiassa tässä asiakirjassa sanotaan, että ähm, Sorjan ähm, alue on todella... Voisitteko ystävällisesti hidastaa tahtia? really sorry. Olen todella pahoillani. E, se ve... Siis sanoin, että tässä asiakirjassa todetaan, että äh, äh, Numantia on tärkeä alue. Kuitenkin hallinto on täysin tätä direktiiviä vastaan ensinnäkin siitä syystä, että, se, että ei ole tehty tällaista ympäristö, että, että ei ole käsitelty ympäristömenettelyjen kautta tätä hanketta. Ja toisekseen ei ole myöskään annettu ympäristölausuntoa tämän direktiivin mukaisesti. Ja sitten kolmanneksi tämän direktiivin mukainen ympäristö käsittely. Sen pitäisi olla pakollinen ainakin tämän tyyppisten yrityspuistohankkeiden yhteydessä, kun kysymys on siis ainakin 116 hehtaarista. Mutta näin ei ole kuitenkaan tehty neljänneksi. neljänneksi ei ole tehty myöskään ympäristöarviointia Äh, siitä syystä, että ei ole mitään äh, syytä tällaiselle ympäristöpuiston rakentamiselle, äh, vaikka hanke kuitenkin on olemassa. Ja viidenneksi ympäristöarviointi todennäköisesti itse asiassa ei antaisi mitään mahdollisuuksia tälle hankkeelle. Ja kuudenneksi, tähän mennessä Espanjan valtio ei ollut tehnyt mitään suojellakseen sellaista lakia, joka määrää tietyistä ympäristösuunnitelmista ja ohjelmista, mitä tulee siihen, miten Kastia ja Leonissa toimitaan. Ja jos tämä nyt ei teitä vielä vakuuta, niin voin kertoa teille, että paikallinen tuomioistuin on tämän aluehallinnon tuominnut jo samantyyppisissä tapauksissa. Ja silloin todettiin, että äh, tässä ei selvästikään ole tätä maankäyttösuunnitelmaa äh, tutkittu ja että on mahdollista tietää, mitä ympäristövaikutuksia on, koska tällaista luokittelua ei ole tehty, ja että ähm, ähm, kaikki äh, tämän tyyppiset lausunnot olisivat pakollisia, kun tällaisia yli sadan hehtaarin alueita lähdetään muuttamaan. Ja todellakin kysymys on siitä, että sinne rakennetaan satoja rakennuksia. Ja tämä varmasti muuttaa Sorjan ja Numantian aluetta. Siellähän on tämä vanha roomalainen leiri. Ja kaikki hallinnon tahot tasot ovat vain vaienneet tämän asian. Numantia on kuitenkin universaali symboli ja ähm, on muistettava, että tässä valtaa käytetään väärin. Olen pahoillani tästä, mutta äh, tämä on, tässä on kysymys kamppailusta, taistelusta. Tämä koskee meitä kaikkia kansalaisia ja perheitä. Meidän täytyy puolustaa omia oikeuksia. Me olemme vakuuttuneita siitä, että myöskin Espanjan yleistä etua tässä puolustamme, sama koskee, että puolustamme myöskin Euroopan yleistä etua. Ja todella toivomme, että Euroopan parlamentti tämän asian tekee selväksi kaikille asianosaisille. Ja vielä haluaisin vielä tässä sitten puolentoista minuutin ajan puhua lopettaakseni tämän tämän minun esitelmäni. Me siis taistelemme, jotta juridisesti palaisimme että muuttaisimme takaisin ikään kuin maaseutumaiseksi sen alueen, jonka muut ovat halunneet muuttaa teolliseksi. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Empieza con unas buenas eh, especialidades. Minä ähm, haluaisin näyttää teille jotakin alueellisia erikoisuuksia. Cocen huevo y se fríen solo durante unos segundos. Para los golosos, una tentación difícil de resistir.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 Muchas gracias. Suuret kiitokset. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie. Kiitoksia. Annan puheenvuoron komission edustajalle. González de Basso. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitokset. Komissio voi vain analysoida tätä asiaa ottaen huomioon yhteisön lainsäädännön ympäristöasioissa. Ja tietysti koska tämä on annettu ympäristöpääosastolle, niin Tietystikin otamme huomioon tämän alueellisen ympäristöarvioinnin ja meille on sanottu, että se tehtiin vuonna 2009 tammikuussa, koska tämä hanke on ollut jo komission tutkinnassa aikaisemmin ja eikä ole voitu löytää, komissio ei ole voinut löytää mitään rikkoa yhteisölainsäädännön rikettä tai ympäristölainsäädännön rikettä, mitä tulee Sorja kakkoseen ja tähän kysymykseen tähän parlamentaariseen kysymykseen, niin sekä näihin uusiin valituksiin, joita olemme saaneet tämän osalta, sekä näihin vetomuksiin, niin komissio on aloittanut tutkimusmenettelyt tästä asiasta, ja olemme saaneet Espanjan viranomaisilta myöskin tietoja, ja niinpä olemme tehneet tietyt johtopäätökset, ja tältä osin todellakin tämän Habitat-direktiivin pohjalta voimme todeta, että tämä suunnitelma ei millään lailla aseta julkista tai kansalaisia tai myöskään ympäristöä vaaraan. Ja mitä tulee 2001-42 direktiiviin, joka liittyy liittyy ohjelmien ja suunnitelmien vaikutukseen ympäristöön ja erityisesti tässä kohdassa kolme, jossa mainitaan tässä myöskin pienet ja paikalliset tason suunnitelmat, niin tässä haluamme vain silloin ympäristölausunnon, jos jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tämä on ympäristöllisesti merkittävä. Ja Espanjan viranomaiset, vastuuviranomaiset ovat nyt tässä todenneet, ettei tarvita ympäristövaikutusten arviointia, ähm, mitä tulee Sorjan ja tämän Kastia Leonin äh, hankkeisiin. Ja he ovat todenneet, että äh, kysymys on tietystä hehtaarimäärästä, joka äh, on tietyn tyyppistä. Ja tietojen mukaan nämä tiedot tietojen mukaan tämä käsittää vain pienen määrän tällaista niin sanottua maaseutumaata ja taas mikä olisi sitten teollisuusmaan osuus, niin se on suurempi. Ja kun ajatellaan tätä perusteltua lausuntoa, niin voimme todeta, ettei ole ollut mitään sellaisia arkeologisia luokiteltuja, luokiteltuja kohteita, jotka antaisivat aihetta toimiin ja ähm, osittainen suunnitelma tästä yrityspuistosta ähm, äh, käsitellään ähm, siltä osin kuin mitä sillä voisi olla vaikutuksia ympäristöön ja äh, tämä liittyy Espanjan lainsäädäntöön myöskin. Ja kaiken tämän osalta otamme myöskin huomioon tietysti tämän direktiivin ähm, ähm, määräykset, mitä tulee ympäristövaikutukseen, ja kaiken kaikkiaan komissio ei ole tähän mennessä voinut todeta mitään ympäristölainsäädännön rikkomusta. Ja komissio on myöskin saanut tiedot näistä hallinnollisista kanteista ja myöskin äh, päätöksen, jonka äh, Sorjan äh, hallinnollinen tuomioistuin on tehnyt tässä asiassa ja niinpä ö, olemme todenneet, että emme enää aio jatkaa tätä tutkintaa, joka on saatu päätökseen ja ö, emmekä myöskään siis aio enää tutkia tämän asian ö, syitä. bardzo. Bardzo proszę pan Kiitoksia. Ja sitten, Gracias, señor presidente. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Kiitos siitä, että pääsin tänne valiokuntaan, koska tämä on asia, joka minua kovasti huolettaa ja kiinnostaa. Olen tuolta alueelta kotoisin ja olen espanjalainen. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi, että olen fyysisesti joka rajoittunut. Minä haluaisin todella, että toistaisin Pereksille, Pereksille ja herra Marjo Salarille tervetuloa tervetulotoivotukset tänne ähm, ja äh, sitten haluaisin ottaa esille jotakin tiettyjä seikkoja. Nämä vetomukset, joita nyt tässä käsittelemme, todella liittyvät kahteen hankkeeseen, jotka huolimatta siitä, että ne ovat täysin riippumattomia itsenäisiä, niin äh, ikään kuin sekoontuvat äh, aikaisemmin täällä esitettyyn vetomukseen. Kysymys on tällaisesta ympäristövetomuksesta ja sitten taas tässä toisessa asiassa kysymys on yrityspuistosta ja tässä on tietty yhdeksän kilometrin mittainen etäisyys ja tiedätte, että tämä on myöskin hyvin lähellä tuota jokea ja, ja tämä on noin tuhannen kilometrin päässä, jos nyt puhutaan siitä, kuinka nyt tätä aluetta voidaan käyttää kaiken kaikkiaan. Jos ajatellaan ympäristöseikoista, niin minä olen tätä asiaa jo tutkinut aikaisemmin. Ja komission johtopäätös tarkoittaisi sitä, että tämä hanke ei millään lailla ole yhteisön ympäristölainsäädännön vastaista, eikä myöskään 42, 42 ja 79 ja 202, 402 direktiivien vastaisia. Ja ähm, kysymys on siis siitä, että nämä eri ympäristötekijät ja uusiutuvien energioiden lähteet ovat ikään kuin tärkeitä vaiheita tässä kestävän kehityksen hankkeessa Sorjassa ja Kastia ja Leonin alueelle. Ja näin ollen on todettu, että tällä on tiettyä alueellista merkitystä Kastia ja Leonin hallinnolle. Ja näin EU toteaa, että sen yksiköt eivät ole pystyneet määrittelemään näitä tärkeitä seikkoja, jotka liittyvät vuoden 2000 Natura-verkostoon, Natura 2000-verkostoon ja ympäristövaikutuksia. Näin sen takia sitten todetaankin, eh, että mitä vaikutuksia maahan sitten, tai veteen, tai ilmaan, tai ympäristöön, tai maisemaan, tai kasvistoon tai eläimistöön, tai materiaalisiin eh, hyödykkeisiin tai eh, kulttuuriperimään tällä voisi olla. Ja kun sitten tämä Sorja kakkonen Äh, kun sitä tässä nyt moititaan, niin äh, itse asiassa tässä on ollut mukana 2021 Castilla Leonin johdon jäsentä tätä asiaa, äh, tätä asiaa päättämässä ja ympäristö- ja kehitysministeriön päätös myöskin liittyy tähän yhteyteen. Arvoisa puheenjohtaja, toisaalta komissio on saanut pyytämänsä mukaan riittävät tiedot, joiden pohjalta se on sitten voinut sitten antanut, antaa näinkin äh, napakat tiedot kuin mitä se antoi. Siis ei ole olemassa myöskään mitään sellaisia äh, arkeologisia alueita, joihin tämä olisi vaikuttanut, eikä tarvita myöskään ympäristövaikutusarviointia. Minä toistan ja korostan, ei ole myös kään tehty mitään ympäristölain äh, rikettä, yhteisön lainsäädännön rikkomusta. Ja tämä on toinen näkymys, joka on aivan erilainen kuin mitä tuossa äsken kuulimme. Ja äh, tietystikin äh, sitä voidaan kunnioittaa, mutta se on aivan toinen tyyppinen ja se varmastikin pohjaa niille objektiivisille joita komissiolla on ollut käytössään. Kiitoksia. David hammerstein Smith. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Monta kertaa olemme puhuneet tärkeistä kulttuurihankkeista, joissa ei oteta ympäristöasioita huomioon tällä kertaa nyt olemme puhuneet esimerkiksi, olemme aikaisemmin puhuneet vaikkapa jossakin hollantilaisesta paikasta, ja nyt kysymys on sellaisesta arkeologisesta alueesta, johon ei nyt lähdetä kuitenkaan juuri tämän esiintymän päälle rakentamaan mitään, vaan kuitenkin tämä vakavasti vaikuttaa tähän maisemalliseen alueeseen, jolla on valtava arvo, jota sanat asiantuntijat kaikkialla Euroopassa ja myöskin kulttuuriperimän puolustajayhdistykset ovat kaikki kaikkialta äh, puolustaneet ja jotka ovat todella puu pyytäneet, että sitä voitaisiin suojata. Äh, mm, tämä strateginen äh, ympäristöarviointi olisi hyvin tärkeää tältä osin. Ja se tapa, kuinka, tapa jolla tässä on tehty sopimukset, kun kysymys on julkisista hankinnoista, niin Kuten tuossa kollega äsken sanoi, niin kysymys on alueellisesta julkis- tai yleishyödyllisestä asiasta ja tällä tavalla tämä on ikään kuin laskettu kuuluvaksi eurooppalaisen julkisten hankintojen toimintaan. Jos lähdetään rakentamaan tuhatta rakennusta, joita sitten lähdetään myymään, niin mielestäni tämä ei todellakaan ole oikean tyyppistä toimintaa Euroopan unionissa. No, tämä tilanne tietysti vaikuttaa myöskin äh, kahden, äh, jo, myöskin jokialueeseen ja koko tähän alueeseen, siis tämä ympäristöarviointi ja toisaalta taas sitten nämä sopimusten tekemiset. Kuinka voidaan ajatella, että Kastia ja Leonin johto voi todeta, että tässä on tällaista rahoitusta näinkin pitkälti. Ja tässähän on eurooppalaista rahoitusta. Kuinka, näin, kuinka siis voidaan sanoa, että se on eurooppalaista rahoitusta, kun se ei ole totta. Kysymys on todellisesta eurooppalaisen lainsäädännön porsareista. Tässä ei siis sallita äh, tällaista ympäristöön vaikutusten arviointia, koska kysymys on arkeologisesta ja historiallisesta kohteesta. Ja meillä on edessämme todella erikoislaatuinen seikka äh, Euroopassa. Minä olen äh, sitä mieltä, jos rakennetaan tuollaisia tuhansia asuntoja ja yrityspuistoja ja muita, ja jos ne eivät ole suoraan siinä arkeologisen paikan päällä, niin sitten asia ei ole ollenkaan sama. Mielestäni tämän selvemmäksi tämä ei voi enää tulla. Kiitoksia, Rova Kassia Presidente. Suuret kiitokset. No, eri puheenvuorojen kautta varmastikin on jo selvitetty näitä hankkeita Kuten tässä sanottiin, niin kysymys on kahdesta täysin erillisestä hankkeesta, ympäristöhankkeesta ja toisaalta sitten Soria kakkosesta. Ja minä haluaisin nyt viitata tähän kysymys on siis tästä yrityspoisto Soria kakkosesta. Ja tässä vetomuksessa ähm, ähm, tai tästä vetomuksesta olen pitänyt kokouksen Sorian kaupunginjohdon kanssa ja siellä on pyydetty, että tätä asiaa voitaisiin tällä valiokunnassa pohtia. Tuo yrityspuistohanke on siis hanke, jota Hestur Gall ja Castilla Leonin hallinto Ja Hestur Gallhan on tällainen kaupunkialueiden hallinnointiyritys tuolla alueella. Ja se on saanut tämän hankkeen sitten eteensä. Ja aluehallinnon päätös tapahtui aikaisemman vaalikauden aikana ja nyt sosiaalidemokraattisen ryhmän kanta, sehän on nyt hallituksessa, aikaisemmin se oli, se oli oppositiossa, on, että lähdetään kehittämään tämän yrityspuiston toista vaihetta Balkornassa, mutta koska tämä päätös tehtiin kysymyshän on siis tämän yleisen suunnitelman muuttamisesta yrityspuiston osalta ja että kun Sorjan kaupunginjohto haluaisi, että tämä tilanne, että sitä voitaisiin laajentaa, ähm, niin äh, se ei halua nyt sitten kaiken kaikkiaan tästä luopua. Ja ähm, tämä ei varmastikaan ole paras mahdollinen vaihtoehto, mutta ei ympäristöllisestä, arkeologisesta tai kulttuurisesta syystä, vaan sen takia, että pyritään optimoimaan resurssit. Ja kun ajatellaan maa-alueita, joita liittyy tämän yrityspuiston kehittämiseen ja joilla tietysti kaikkia niitä tutkimuksia, joita Kastien Leon on tehnyt, niin tämä alue, joka rakennetaan, on maatalousaluetta ja sillä on tiettyä ympäristöllistä ja kulttuuriperimän merkitystä ja Sorjassa tässä asiasta ei olla täysin ylpeitä myöskään ja Kastia ja Leonin kulttuuriperimäkomissio 2008 on tutkinut tätä osittaista suunnitelmaa ja on todennut, että itse asiassa ei ole mitään tällaisia arkeologisia tai kulttuurihistoriallisia kohteita tämän yrityspuiston alueella. Ja kysymys on siis visuaalisista vaikutuksista, joita tällä ympäristöpuistolla voi olla, mutta itse asiassa tässä kysymys on näistä Numantian raunioista ja niiden läheisyydestä ja siitä, miten tämä vaikuttaisi alueiden eläimistöön ja kasvistoon, kun se on tässä läheisyydessä. No, haluaisin kaiken kaikkiaan todella lähettää tai antaa tälle Sorjan kaupungin johdon terveiset teille ja kertoa, että he ovat täysin käytettävissä tämän asian selventämiseksi ja siellä ymmärretään, että tämän yrityspuiston kehittäminen on hyvin tärkeää ja välttämätöntä ja sen takia nyt tämä asia olisikin hyvä selvittää kaikin osin. Muchas gracias, señor presidente. Kiitokset puheenjohtaja. No, äh, me vastikään äänestimme Aukeni mietinnöstä täysistunnossa. Se oli hyvin kriittinen täysistunto, mitä tulee tällaiseen äh, kaupunkikehitystoimintaan äh, ja, ja on, Espanjassa on ollut tämän tyyppistä kehitystä aikaisemminkin, kun kaupunkialoita on rakennettu ja kun ne ovat suorasti liittyneet sitten kulttuuriperimään ja arkeologisiin esiintymiin, tai ne ovat olleet tällaisten arkeologisten esiintymien läheisyydessä jo. Tätä on siis käsitelty parlamentissa täällä. Ja tässä voidaan varmastikin puhua hyvin konkreettisesta tapauksesta, tällaista hankkeesta, jolla on ympäristövaikutuksia ja joka selvästikin haavoittaa Ähm, aluetta. Ja mielestäni tämä on huono esimerkki ähm, ja äh, ikävä, että tämä tulee uudelleen esille. Ja mielestäni tämä menee suoraan tämän, siis tämä on täysin epäkestävän kehityksen mallin mukainen ja tämä ei ole hyvä tapa hoitaa kulttuuriperimää. Arvoisa puheenjohtaja, tältä osin, mitä tulee ympäristönäkökulmaan, niin toivon, että Euroopan komissio ottaisi sellaisen kannan, joka olisi selkeämpi ja paljon voimakkaampi tässä asiassa. Proszę Państwa. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan komissio uskoakseni on kuullut meidän keskustelumme ja niin on myös vetomuksen esittäjä. Nyt annan puheenvuoron pikapuoliin vetomuksen esittäjälle, jotta hän voisi lyhyesti kommentoida sitä, mitä hän on kuullut. Jos voisitte vain keskittyä pääargumenttiin, joita haluatte esittää tässä näin keskustelun lopuksi. Minä uskon, minun ehdotukseni on, että meistä tämä vetomus pitäisi jättää avoimeksi ja sitten kirjoittaa kirje eh, Espanjan kulttuuriministerille ja esitellä tämä asia. Me varmastikin eh, toimitamme näitä argumentteja eteenpäin, joita vetomuksen esittäjä on eh, toimittanut. Me tietenkin päivitämme tätä keskustelua Euroopan parlamentissa ja haluamme sitten se täyden selvityksen tästä asiasta. Tämä on minun ehdotukseni, mutta annan nyt kolmeksi minuutiksi yhteenvetoa varten vetomuksen esittäjälle. Muchas gracias, señor presidente. Bueno... Kiitos puheenjohtaja. Niin ikävä oli kuulla, että tässä nyt tämä ilmavalokuva oli vähän äh, tässä oli tullut tietty sekannus. Kysymys on nyt siitä, millä tavalla tässä esitettiin se, äh, miten, miten tämä hanke äh, suhtautuu tähän tärkeään arkeologiseen alueeseen. No tällaiset luetteloidut arkeologiset alueet, no onko niitä vaikka niitä ole, mutta arkeologiset vaikutukset tämän lausunnon mukaan ovat sellaisia, että, ähm, että on mahdollista, mikrofoni meni pois, että että jokin Skipion jokin rakentama äh, torni olisi tällä alueella, mutta kun ajatellaan arkeologisia vaikutuksia, niin eh, että ei voitaisi sanoa mitään. Ja että äh, eikö tämä ole kuitenkaan arkeologista. Minä äh, tiedän, että tätä asiaa on äh, tutkittu jo vuosikausia yliopistoissa. Ja äh, nyt tietysti kysymys on siitä, että jo vuosisatoja tämä on ollut kelttiläistä Iberiaa ja kysymys on sen kulttuuriperimästä ja tietysti tähän tietysti tulevat mukaan sitten eri kaupungit ja kaupunkien johdot. Minä olen todella pahoillani, että kahden enemmistö puolueen edustajat äh, nyt todella tällä tavalla näkevät tämän alueen. Ei Numantti ole mikä lainen alue. 2000 ähm, vuoden ajan siellä on ollut paljon kulttuurista toimintaa. Se on näkynyt niin runoudessa kuin kirjallisuudessa kuin maalaustaiteessa. Ja meidän täytyy säilyttää se. Ja äh, se pitäisi määritellä kulttuuriperimäksi, mutta on aika vaikeaa tätä aivan ilmeistä asiaa todella puolustaa, senpä takia etäkin tämän asian teidän käsinä. Kiitoksia. Kuulitte ehdotukseni ja luulen, että tämä on paras ratkaisu tässä vaiheessa. Ja toivon, että voimme palata tähän asiaan sen jälkeen, kun olemme saaneet lisää tietoa kulttuuriministeriltä jos haluatte? No okei, okay, selvä. Pues, muchas gracias, señor presidente. Kiitos hyvin lyhyesti vain, jotta kaikki äh, tulisivat, kaikki asiat tulisivat selvästi. Todella mm, se, mitä Rova Pereks tuossa sanoi, Todella minä olen ollut Euroopan neuvoston kulttuuriperimäkomitean puheenjohtaja ja minä asun myöskin tällaisessa paikassa, joka on luokiteltu maailman perinnöksi ja senpä takia puolustan Numantia. Mutta me olemme itse asiassa alusta lähtien osallistuneet tällaiseen kehitykseen, jossa Soria kakkosta on lähdetty luokittelemaan ympäristöhankkeeksi ja äh, sen takia tässä tehdään tämä ero. Ja minä todella äh, olen samaa mieltä täällä, tai ymmärrän sen eh, kansalaisyhteiskunnan eh, kannan, joka täällä edustettuna on hienoa, että he kertovat näkemyksensä parlamentille parlamentaarikoille, mutta eh, kuitenkaan millään tavalla en voisi olla myöskään sellainen henkilö, joka, joka en puolustaisi tätä aluetta. En nyt halua palata tähän keskusteluun kuvittelin, että te ottaisitte kantaa minun ehdotukseni. Minun ehdotustani ei ole sitten kyseenalaistettu. Minä kirjoitan kirjeen Espanjan kulttuuriministerille ja me palaamme asiin, asiaan. Minä luulin, että te pyysitte puheenvuoroa tätä varten, mutta puhuittekin toisesta asiasta. Nyt tässä vuodessa 21, vetomus 587 vuodelta 2008. Herra Jose Luis Fernandez Suaros on vetomuksen esittäjä. Olkaa hyvä. Eh, buenas tardes. Eh. Hyvää iltapäivää, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Mm, antaisin puheenvuoron rouva puheenjohtajalle, joka johtaa tällaista kansalaisliikettä, joka tätä taistelua johtaa. Hyvää iltapäivää, arvoisat valiokunnan edustajat ja kiitokset siitä, että olette antaneet meidän mahdollisuuden tulla esittelemään kantamme täällä. Se, että käsittelemme tätä asiaa meidän äh, järjestössämme, liittyy siihen, että ei ole äh, riittävästi äh, käsitelty tässä yhteydessä ympäristövaikutuksia. Ja tämä mm, vastaus on koko tämän asiakirjan kokoelman pohjalla, jonka teille nyt esittelemme komis, Espanjan ja Kanarian hallitukset ovat sitä mieltä, että Granadian sataman säätiö haluaa taata sen, että ympäristö toimet otetaan huomioon. Varmasti teitä hämmästyttää tietää, että Tarkoituksena on itse asiassa lopettaa tämän alueen suojelu. Ja tämä täysin sen vastaiseksi kuin mitä Habitat-direktiivissä sanotaan. Ja tarkoituksena on kuitenkin välttää se, että tämä infrastruktuurin rakentaminen alueelle todella muodostuisi ympäristörikkeeksi. Kanarian Ähm, kahden yliopiston äh, tieteellinen yhteisö on todella suuttunut tästä äh, selkeästä manipuloinnista, ähm, joka pyrkii estämään tämän suojelun. Ja äh, myöskin tässä on tehty tieteellisiä tutkimuksia ja tieteellisten tutkimusten korkein äh, keskus ja myöskin Madridin itsenäinen yliopisto ovat tämän asian halunneet ottaa äh, esille. Näin ollen tieteellisen yhteisön äh, asenne tekee aivan ilmeiseksi, että Granadian satalman säätiö ei ole riippumaton ja itse asiassa tämä asia on tuonut kaduille paljon ihmisiä, jotka ovat kokoontuneet osoittamaan mieltään näitä asioita vastaan. Tällainen tieteellinen petos on sidoksissa tällaisen hallinnollisen menettelyn manipulointiin. Ja keskeisimmät eurooppalaiset ympäristöjärjestöt ovat pyytäneet, että ympäristöministeriö todella peruttaisi tämän hankkeen ympäristövaikutusjulistuksen ja myöskin Espanjan työväenpuolue, joka on siellä, joka on nyt hallituksen hallituspuolue, toisaalta taas on vaatinut uutta vastaavan tyyppistä ympäristövaikutusten arviointia. Tällä rakennushankkeella on valitettava edeltäjä jo Ari Nagan satama Las Palmasissa Gran Canarian saarella ja sitä ei ole voitu käyttää kolme vuoteen töiden loppumisen jälkeen. Ja yhteyksiä on näillä kahdella satamalla ne liittyvät esimerkiksi siihen, että äh, siellä on sellaisia tuulia, joita näitä äh, satamia ei voida käyttää. Ja toinen yhteys on siinä, että ei ole myöskään voitu käyttää parhaalla mahdollisella tavalla rakennerahastojen rajoja, eikä myöskään ole tehty tätä ympäristövaikutusarviointia, joka vaadittaisi Granadian sataman rakentamiseksi. Ja äh, me haluaisimmekin, että että tämä meidän asiamme voitaisiin ottaa osaksi Aukenin mietintöä, joka on jo ottanut esille ympäristökysymykset Espanjan rannikon rakentamishankkeissa. Ja Pyytäisimme tältä valiokunnalta, että parlamentti nimittäisi sellaisen asiantuntijakomitean, joka tutkisi ja analysoisi tämän taloudellista, ympäristöllistä ja operatiivista toteutettavuutta, ja että eri osapuolet voisivat analysoida hyviä ja huonoja puolia tässä infrastruktuurissa. Ja toiseksi toivoisin myöskin, että ympäristövaliokunta voisi tarkistaa tuota vuoden 2006, 2006 tehtyä myönteistä lausuntoa, koska näiden vetomuksen sitten mielestä tuo lausunto pohjautui tiedolle, jota Espanjan viranomaiset antoivat, jotka kuitenkin olivat vääränlaisia, jotka eivät olleet oikeita. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten komission edustaja eh, herra Gretzo. Bien, bien, tak, tak. Señor presidente, intervengo en nombre. Kiitos. Minä edustan, minä puhun täällä ympäristöpääosaston edustajana. Ensiksi haluaisin todeta, että kysymys oli Granadian teollisuussataman ähm, sitä hallinnoivan säätiön äh, riippumattomuudesta. Äh, ja äh, tässä vetomuksessa komissio on antanut oman lausuntonsa, joka on siis se eli Komissio on useita kertoja jo ottanut yhteyttä Espanjan viranomaisiin mitä tulee Granadian teollisuussatamaan, ja olemme myöskin kahteen otteeseen ottaneet Espanjan virallisen yhteyttä, ja olemme pyrkineet todella saamaan lisää aineistoa analysoidaksemme tätä asiaa erityisesti ympäristönäkökulmien osalta. Ja Espanjan viranomaiset ovat antaneet komissiolle yksityiskohtaista tietoa niistä menettelyistä, joita on käytetty tässä ympäristöarvioinnin osalta. Ja tämä äh, alueellisen lainsäädännön puitteissa erityistä 32 artiklan mukaisesti, erityisesti mitä tulee Kanarian kestävän kehityksen foorumiin. Ja komissio on sitä mieltä, että että kysymys on avoimesta julkisesta menettelystä ja Espanjan viranomaisten antamien tietojen pohjalta tämä ympäristötieto on annettu myöskin tiedoksi Kanarian viranomaisille ja että myöskin se on julkaistu kahdessa paikallisessa lehdessä Kanarialla sekä myöskin Kanarian hallinnon nettisivuilla. Ja vain yksi ympäristöjärjestö on tältä osin tullut esille tätä asiaa, tämän asian osilta ja mielestämme tämän asian käsittely on ollut riittävää. It was not. Pan Leclerc. Leclerc. Oui. Bonjour, monsieur le président, merci. Niin, hyvää iltapäivää. Kiitos siitä, että annoitte minulle puheenvuoron. En tiedä, josko minun minun puheenvuoroni nyt menee vähän pidemmälle kuin tämä vetomuksessa kysymys on ympäristöstä. Minä edustan aluepolitiikkaa pääosastoa ja kysymys on rakennerahastoista ja tietysti minä siellä vastaan myöskin Kanarian saarten rakennerahastoasioista ja nyt tietysti kysymys on toimivaltuuksesta, onko Kanarian satama saanut EACRista äh, tai rakennerahastoista rahaa ja vastaus on seuraavanlainen. Tämä uuden sataman rakennusprojekti on siinä luettelossa, joka on suuntaa antava ja jossa kysymys on sellaisista hankkeista, jotka voisivat saada yhteisrahoitusta äh, operatiivisten ohjelmien äh, puitteissa EAKRista ja kohesiorahastosta vuonna 2007-2013 ja hankkeet, jotka ovat tällä tavoitteellisella listalla ovat tukikelpoisia vuodet 2007. Ja näin ollen, jotta nämä hankkeet tulisivat osa rahoitetuksi, kun kysymys on siis suurista hankkeista, niin niistä on tehtävä yksittäiset päätökset komissio, komissiossa, jossa ei ole pelkästään vain alue pääosasta mukana, vaan myöskin ympäristö- ja liikennepääosastojen johtajat. Ja on siis tarpeen, että jäsenvaltio pyytää osarahoitusta ja saimme tämän pyynnön viime, pyynnön viime viikolla, mutta se tuli aivan liian, olisi aivan liian aikaista tässä vaiheessa tehdä päätöstä, mitä tulee yhteistä osarahoitukseen Jakrin taholta. Meidän täytyy vielä tutkia tätä tilannetta ja tässä mennään siis selvästikin että mitään rahoitusta ei ole annettu Granadian tehtaalle tähän mennessä kohesiorahastosta. Dziękuję. Proszę Państwa. Kiitoksia. No niin, ehkäpä nyt, nyt luen puhujalistan. Posili się, panie i panowie, Medina, Iturgais, Meyer, Hammerstein, Minsk, Kaszman. Czy jeszcze ktoś się zgłasza do głosu? Bo... Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron, koska sen ja nyt lista suljetaan. Näin ollen voimme sulkea tämä puhelisen. Nämä, nämä viisi nimeä. Kaksi minuuttia kullekin puhujalle. Näin, että te hyväksytään herra Medina kaksi minuuttia. Señor presidente. Arvoisa puheenjohtaja, mm, tämä, äh, nämä asiakirjat, joita esitykset, esittelet, esit, vetomusesittäjät ovat toinen, ja toisaalta taas Kanarian korkeimman oikeuden päätöksen välillä, niin on muistettava, että tässä päätöksessähän todetaan siitä, mitä kysymys on siis tämän sataman kohtalosta tässä päätöksessä. Ja, tämä tarkoittaa siis sitä, että hyvin vähässä ajassa nyt Kanaria tuomioistuimen tähän asiaan täytyy ottaa kantaa. Ja mielestäni olisi aika varomatonta täällä valiokunnassa, kun kysymys on nyt vielä jossakin tuomioistuimessa vireillä, niin että lähtisimme tässä vaiheessa tätä asiaa käsittelemään. Mielestäni tätä menettelyä ei pitäisi vielä sulkea, vaan haluaisin, että tämä asetettaisiin pöydälle siihen saakka, kunnes saisimme tuomioistuimen päätöksen ja että tietyt juridiset edellytykset täyttyisivät. Ja, äh, ja toivon, että todella odotamme Kanarian tuomioistuimen päätöstä tässä asiassa. Mielestäni tämä olisi aika konkreettinen teko ja odottaisimme siis lopullista päätöstä Kanarian tuomioistuimesta. Dziękuję bardzo. Pan Iturgais, dwie, minuty. No, presidente, yo iba a hacer esta cuestión. Niin, en, halunnut, en ajatellut puhua, mutta kun tässä nyt kuuntelin, kun täällä on nyt sitten edellistä puhujaa, niin täällä on ollut jo edeltäviäkin tapauksia täällä äh, valiokunnassa, niin olen samaa mieltä herra Medinan kanssa. Ähm, kyllä korkeimman oikeuden on paras tehdä päätössä ensiksi päätös ja äh, on ollut jo äh, täällä valiokunnassa sellaisia vetomuksia ähm, ja tapauksia, jotka jotka on jätetty todella pöydälle siihen saakka, kunnes ollaan saatu oikeuden päätös. Ja äh, mielestäni tämä on hyvä tapa edetä ja äh, mielestäni tätä vetomusta pitäisi lykätä siihen, kunnes saamme Kanarian korkeimman oikeuden päätöksen. gracias, señor presidente. Bueno. Kiitos. Niin on varmasti ilmeistä, että tämä vetomus on jätettävä vielä avoimeksi, koska on vielä vireillä oikeuskäsittely ja tämähän on jo vuonna 2007 äh, lähtenyt äh, liikkeelle komission taholta. Ja äh, sen takia on pakko pitää tämä vetomus vielä vireillä. Mutta minun kantani tässä on se, että komission pitäisi tuota vuoden 2007 päätöstänsä nyt tarkistaa, koska kysymys on myöskin oikeusistuimesta. Ja joku ei ole nyt tehnyt kotitehtävien oikein, koska jos Kanarian korkein oikeus lähtee tätä asiaa nyt tutkimaan ja sitten tieteellisten ähm, tutkimusten äh, kaikkein korkein elin Espanjassa sitten taas sanoo eri tavalla, siis että jos osittain äh, että osittain tällainen luokittelu on täysin äh, summittaista ja että kyse voi olla jostain uhatusta kohteesta, niin Mielestäni on hyvä, että tämä jäisi avoimeksi, mutta toivon myöskin samanaikaisesti, että komissio todella nyt palaisi vuoden 2007 päätökseensä, tarkasteli sitä uudelleen ja erityisesti sen takia, että koko paikallisväestö tämä asia vastaan, kuten viimeisimmässä suuressa mielenosoituksessa todettiin. Kiitoksia, Hammerstein Mintz. Perdona, perdona. Suokaa, anteeksi. Kiitos. On suuri sääli, että kaksi suurinta ryhmää eivät päästä meitä vierailemaan Granadiaan joka on yksi suurimmista konfliktin äh, kohteista, mitä tulee ympäristökysymyksiin Espanjaan. On todella sääli, että äh, komissio on nyt todella joutunut naurunalaiseen asemaan, koska siis tuomari Teneriffan saarella tuntuu olevan rohkeampi oikeuden, ympäristöoikeuden toteuttamisessa Euroopassa ja sen noudattamisessa, eurooppalaisten direktiivien noudattamisessa, kun itse komissio, kun itse Euroopan komissio, komissio on tässä pelkurimainen erinomaisesti käyttäytynyt kahden suuren puolueen edessä meillä on uusia tietoja, jotka perustelevat sen, että tämä asia olisi avattava uudestaan komissiossa ensinnäkin. Ensinnäkin hyvin harvoin vain Espanjassa päädytään tällaiseen menettelyyn, koska yleensä kysymys on kuitenkin peruuttamattomista päätöksistä tämän tyyppisessä tapauksessa. Ja nyt kysymys on siitä, kuinka tämä satama vaikuttaa merialueeseen. Ja toisekseen ähm, helmikuussa ähm, saatiin ähm, tietoja, aivan uusia tietoja, ja äh, tällä aamuna nähty uusi tutkimus osoittaa, että 108 että, että, että tämä satama ei pysty edes toimimaan sen takia, koska tuulet ovat siellä sen suuntaisia ja niin voimakkaita. Se ei pysty toimimaan ei kaasun eikä myöskään konttien kuljettamiseksi. Ja sitä ei voida siis käyttää. Niinpä herra de Klerkille aluepolitiikka valiokuntaa tällaisia terveisiä ja on ihan totta, että se ei voi toimia. 118, 180 päivää vuodesta siis tämä satama ei pysty toimimaan, koska tilanne on tällainen. Eli nyt haluan, että pistätte tämän asian korvan taakse, herra de Klerk. Granadien satamassahan työt alkoivat ja siellä oli suuri kyltti, jossa sanoi, että EUn yhteisrahoitushanke, onko tämä nyt ihan oikein? Ja sieltä sitten ilmoitettiin tästä asiasta lehdistölle ja pääosastolta olemme saaneet myöskin tiedot, että tämä saisi 78 miljoonaa euroa mutta nyt kuitenkaan sanotaan, että mitä rahoitusta ei ole. Onko tämä laillista laittaa tällainen kyltti sinne ja mainostaa äh, tätä asiaa äh, lehdistössä, että on saatu mukaan rahaa ja että olisi ollut yhteisrahoitusta, äh, vaikka sitä ei ole edes pyydetty. Haluaisin tietää, mitä aluepoliittinen pääosasto tällaisesta asiasta ajattelee, koska ähm, itse asiassa tämän tässä tuomioistuin menettelyssä äh, äh, tarkoituksena on nimenomaan juuri se, että jouduttaisiin palauttamaan nämä saadut eurooppalaiset äh, varat. Ja nyt haluaisin tietää, kuinka Espanja näiden rahojen kanssa menettelee, jos tämä Granadian satama rakennetaan, varaltaanko se vai ei, ja laitetaanko nämä rahat johonkin toiseen tarkoitukseen vai ei. Ja lopuksi vielä haluaisin tiedustella, mitä sosiaalisia tarkoituksia tällaisella hankkeella voi olla. Se ei ole ollenkaan selvää. Kanarian hallinto ei ole pystynyt osoittamaan tätä myöskään Santa Cruzin osalta. Ja todella olemme saaneet tietoja, jotka eivät ole olleet oikeita, ja ympäristöpääosastolla, jos on mitään epäilyjä näistä tiedoista, joita Espanjan hallitus on lähettänyt tai Kanarian hallitus on lähettänyt, haluaisin myöskin tietää tästä lisää. Point of order before you. Point of... order Michael Cashman kaksi Michael. If is point of order. Dobrze. To... Puheenvuoro. Turgais point of order. Gracias, señor presidente. Como es una cuestión... Kiitos, koska kysymys on työjärjestyspuheenjohdosta niin haluan sanoa, että mehän puhumme tässä vetomuksesta ja emme nyt ehkä voi pyytää tämän tyyppisiä tietoja lisää, koska jos niin tästä on jo keskusteltu ja minä tässä nyt vain sanon, että kysymys on rakennustyötä valmaan perusta julkisen säätiön riippumatta koskevien lupausten väitetystä rikkomisesta. Ja tämä päätös Granadian satamastahan on tehty, sopi se teille tai sitten ei. Niin, tätähän me tässä seuraamme, onko sitten odotettu vai ei. Jos Olen pahoillani, kun jollekulle annetaan puheaika, niin se henkilö voi puhua vaikka kuinka pitkälle Kiitos. Minä tunnen sympatiaa vetomuksen esittelijää kohtaan, jos joudutte luovimaan tällaisessa keskustelussa. Aivan oikein Medina, tämä kysymys on tuomioistuin käsittelyssä. Meidän ei pitäisi ennakoida mitään jättää tämä käsittely avoimeksi. Meidän pitäisi jättää se avoimeksi myös siksi, että tässä on kysymyksiä, jotka liittyvät mahdolliseen uuteen ympäristövaikutusten arviointiin. Ei mitään ennakkoratkaisua siis, mutta tapasin vetomuksen esittäviä aikaisemmin. Minä tunnen kovasti sympatiaa heitä kohtaan ja tukea heitä tulevaisuudessakin. Kiitos. Tutei Kiitoksia. Olemme kuulleet useitakin kysymyksiä, joita on osoitettu komission suuntaan. Ja haluaisinkin nyt kysyä komissiolta – vastaa, pyytäisin teitä vastaamaan kysymyksiin. Ei uusia asioita, mutta kysymyksiin voisitte vastata. Écoutez, merci monsieur le président. Kiitokset. Minä kuulin tästä kokouksesta vain noin tuntia aikaisemmin. Ja kun ajatellaan, äh, minkälaisia kysymyksiä täällä on esitetty, niin olipa hyvä, että tulin nämä, tietysti kaikki nämä kysymykset satelevat aluepoliittiselle pääosastolle ja ilmeisesti ne ovat nyt tässä todella esillä. Useita kysymyksiä esitettiin. Ymmärtää käsittääkseni herra Hammerstein sanoi, että komissio nyt sitten aikoo rahoittaa tätä satamaa. Hän varmasti väärin. Me olemme tätä asiaa tutkineet. Eli tämä ei ole ollenkaan ilmeistä ja emme tietenkään tutkimustemme tulosta pysty vielä arvioimaan. Ja välttämättä ei kuitenkaan sitten päädytä yhteisrahoitukseen se olisi tulevaisuuden arvioimista etukäteen. Me tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mitä tulee sitten uusiin tutkimuksiin, joita on saatu. Me emme tunne niitä, me emme ole saaneet niitä. Ilmeisesti on tutkimus siitä, että tämä satama ei ole toimi, toimintakelpoinen. Tietysti nämä asiat pitäisi ottaa sitten huomioon ja otamme ne huomioon tämän yhteisrahoituspyynnön tutkimisessa kaikki ne elementit, joiden pohjalta voimme oman kantamme muodostaa tämän äh, rahoituksen äh, järjellisyydestä ja laadukkuudesta. No sitten nämä kyltit. No, me eilenkin saimme valokuvan kyltistä, jonka äh, rakennerahastoviranomaiset olivat laittaneet ja sanoin, että Granadian satamaa yhteisrahoitetaan rakennerahastoista ja että siinä on tietty yhteisrahoitusosuus ja sitten ilmeisesti myöskin summa oli. No, Kuten äsken tuossa sanoin, niin tuo hanke on sillä tavoitteellisella, tavoitteellisessa luettelossa niitä hankkeita, joiden tarkoitus olisi saada EAKRista eh, rakennerahastosta eh, osarahoitusta 2007-2013 ja kulut tässä ovat vuosi 2007 tukikelpoisia tässä hankkeessa. Ja yleensä jäsenvaltioiden velvoite on laittaa tällainen kyltti, jossa kerrotaan yhteisön osan rahoituksesta kaikkiin sellaisiin töihin ja hankkeisiin, jotka ovat rakennerahastojen kautta yhteisrahoitettuja. No tässä tietysti on sellainen ongelma, että tämän kyltin sanamuoto on pikkuisen vahvan puoleinen, että se olisi rakennerahastojen kautta rahoitettua, siis tämä virhe. Ja todellakin äh, mitään päätöstähän ei ole tehty vielä komissiossa, kun hyväksyisimme tämän äh, hankkeen äh, osarahoituspyynnön. Se, kuinka tämä on muotoiltu, niin se menee vähän liian pitkälle tuo muotoilu. Mutta emme tietenkään voi haastaa tuomioistuimen jäsenvaltiota, jota tietysti sitoo myöskin asetus tiedotuksesta, jonka kautta tietysti tämä kyltti on pakollinen, vain siitä, että tämä kyltti on laitettu sinne työmaalle äh, päinvastoin kuin mitä äh, säännöissä sanotaan. Siis emme voi lähteä jäsenvaltiota haastamaan oikeuteen tällaisista kylttiasioista sitä, että kyltti on laitettu sinne työmaalle ennen kuin tämä hanke on päättynyt. Tässä kaikki. Ponieważ tu była jednak zgodna opinia wszystkich, którzy... Hyvät naiset ja herrat, nyt kun, nyt kun useimmat meistä ovat sitä mieltä, että tämä pitäisi jättää vielä vireille, ja Merinen oikeastaan vaan esitti, että odotamme, kunnes tuomioistuin käsittely Espanjassa on päättynyt. Me odotamme siis tuloksia tuomioistuin käsittelystä, mutta haluaisin myös kysyä komissiolta, että voisitteko laittaa kaikki sen, mitä olette sanoneet ja mitä te ette ole sanoneet, koska sanoitte, että, että te ette tienneet kovinkaan paljon ennen kokousta, että että te tulette tähän kokoukseen. Sehän ei ole kuitenkaan meidän vikamme, koska mehän olemme ilmoittaneet komissiolle kuitenkin riittävän aikaisin, että tämmöinen kokous viritään, mutta kaikki se, mitä olette sanonut ja mitä voisitte, olisitte voinut sanoa, niin pyytäisin teitä toimittamaan nämä tiedot paperilla mukaan lukien nämä tietotaulut. Ja sitten ehkä voimme keskeyttää tämän käsittelyn nyt tähän. Sitten vuorossa on vetomus, kohta 22 vetomus 554 antaa nyt ensiksi äh, puheenvuoron komission edustajilla. Edust... Äh, petycja ta dotyczy drogi ekspresowej. Kiitos puheenjohtaja. Tämä liittyy moottoriliikennetiehen sen, äh, tiehen Krivitsen ja Katowicen välillä. Puheenjohtaja lausui jotain, mutta ei käyttänyt mikrofonia. Proszę bardzo, pani Katarzyna Kot. E, dziękuję jeszcze raz. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoin, tämä vetomus koskee moottoriliikennetietä Ylä-Sleesiassa, Etelä-Puolassa. Jos, ja vetomuksen kohde on se, että tämä moottoriliikennetie paloiteltiin neljään ää, osioon, neljään pätkään, ja näin ollen mitään tällaista kattavaa hyvää ei ole voitu toimittaa. Komissio on analysoinut tämän tilan, tilanteen ja on samaa mieltä Puolan viranomaisten kanssa. Ja Puolan viranomaiset sitoutuivat tekemään yhden kattavan ympäristövaikutusarvioinnin ja analyysin kaikista neljästä moottoriliikennetien osuuksista. Puolan viranomaiset niin ikään ryhtyivät varmistamaan, että tämä arvio tehtäisiin sopusoinnussa yhteisön lainsäädännön kanssa saamiemme tietojen pohjalta, joita olemme saaneet puolen viranomaisilta tästä, tässä vaiheessa ja tästä arviosta, että tämä arvio on tehty, on, on, tehdään lokakuun 2009 mennessä ja heti kun se on saatu päätökseen, niin sitten voidaan eh, esittää rahoituspyynnöt ja tuossa vaiheessa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin IVA-menettelyn osalta ja periaatteessa tämä tullaan toimittamaan julkisen konsultaation myötä, jossa ovat mukana kaikki toimijat. Ja kun otetaan huomioon tämä tieto, niin ilmeisesti Euroopan komissio ei voi ennakoida sitä, että menettely olisi päätyisi, olisi ristiriidassa yhteisön lainsäädännön kanssa. Siksi komissio suositteleekin tämän vetomuksen loppuun saattamista. Ja, niin, ja jos nyt jossakin vaiheessa vetomuksen esittäjä sitten ö, on, aikoo toteaa, että tämä voisi olla ristiriidassa yhteisölainsäädännön kanssa, niin komissio on valmis avaamaan tämän käsittelyn uudelleen, mutta tässä vaiheessa ei ole mitään argumentteja sen puolesta, jonka mukaan, tätä, että, jonka mukaan lainsäädäntö oltaisiin rikottu. Sitten edustaja Uskoski. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että olemme kuulleet juuri kuulumamme, koska tämän vetomuksen taustalla on varmasti tietty väärinkäsitys. Ensinnäkin minusta tuntuu, että pitäisi tietää, mikä on varsinainen reitti ja mitkä maantieteelliset olot, koska nyt puhutaan infrastruktuurin selkärangasta. Tähän koko hankkeeseen liittyy 14 kaupunkia, joita voidaan kaikkia kiertää, joten joskus näiden teiden on kuljettava kaupunkien läpi. Tämä vetomus, josta keskustelemme tänään, perustuu oikeudellisiin oloihin, jotka eivät enää ole voimassa, koska tilanne on muuttunut. Mitä päätöksen tulee, niin se on todella aivan liian aikaista nyt, koska päätöksiä ei vielä ole tehty. Lisäksi johtopäätökset ympäristön osalta ovat kyseenalaisia. Meillä on selitetty nyt oikeudellinen tilanne ja minä puhun täällä Leesia edustavana meppinä ja haluaisin tuoda lisävaloa tähän kysymykseen, mutta mitä ympäristöaiheisiin kysymyksiin tulee, niin – Tähänkin liittyy vähän epäilyjä ja väärinkäsityksiä, mutta ehkä nekin kannatti, kannattaisi nyt esitellä tässä. Puhutaan moottoriliikennetiestä. Ja tietenkin sinänsä päästöjä syntyy, ajetaan sitten hitaammin vai nopeammin, mutta 70 kilometriä tunnissa olisi nopeusrajoitus ja silloin kyse on alhaisemmista päästöistä ja myöskin Glivitsen kaupungin historialliset rakennukset eivät kärsi tästä hankkeesta, koska alkuperäisen hankkeen mukaisesti tie rakennetuilla alueilla kulkisi tunnelissa täysin katettuna – joten päästöt eivät sinänsä lisäänny. Grivitsen kaupungissa nyt on liikenneruuhkia paljon. Liikenneruuhkia niin paljon, ettei pääse kulkemaan kunnolla kaupungin läpi ja silloin syntyy paljon pakokaasupäästöjä. Voitaisiin olettaa, että kun tämä tunneli rakennetaan, niin päästöt vähenevät, koska kaupungin läpi pääsee ajamaan nopeammin. Lisäksi on argumentoitu, että tämä haittaisi vesitasapainoa tällä alueella. Minun käsitykseni mukaan oletusarvona on nyt se, että – tie rakennetaan niin, että se ei pääse vaikuttamaan vesistöihin. Ja sitten tämä länsiklivitsen osa tätä tiehanketta on viimeinen hanke tätä, joten se vaikuttaa ehkä vähemmän kuin tämän moottoriliikennettien keskivaiheilla. Joten jälleen päästöjä ei tule kovin paljon. Joten todella pyytäisin, että tämän käsittely päätetään nyt. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Olen käynyt tämän läpi lyhyesti, olen kuunnellut nämä puheenvuorot. Ehdottaisin tässä vaiheessa, että ryhdymme seuraavaan. Tunt, näyttää siltä, että meillä on mahdollisuus saattaa tämän käsittelypäätökseen, koska projektia ei ole ö, tätä projektiin ei ole mitään varoja myönnetty. Ehdotankin, että lähetämme komission vastauksen vetomuksen esittäjälle ja toteamme, että ellei hän pysty todistamaan sitä, että, nämä, tähän varoja myönnetty, niin, niin me ryhdymme muihin toimiin, mutta muuten me lopetamme tämän päätöksen, koska samalla tämä vetomuksen esittäjä saa tulevaisuudessa myöhemmin esittää vetomuksen jolloin vetomusvaliokunta ottaisi tämän uuteen, uuteen käsittelyyn. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia Michael. Kiitän myös herra Roskowskia. Olemme halukkaita siis lopettamaan tämän päätöksen, ellei te ole toista, ellei te ole toista mieltä. Niin... E, niin. Huomaan tuon, mutta tai minulla syntyy nyt sellainen käsitys, että tämä vetomus voidaan esittää uudestaan myöhemmin. Ei mielestäni meidän pitäisi kannustaa nyt vetomuksen esittäjä esittämään tätä myöhemmin uudestaan. No periaatteessa me yritämme valaista, valoittaa kumpaakin puolta. Ja me, me kuitenkin kirjoitamme tämän varsinaisen kirjeen. No, joka tapauksessa Oletan, että olemme te- tehneet päätökseen. Kohta 23 on siirretty myöhemmäksi, niin kuin aika alussa ilmoitin. Sitten 24, 480. Annan nyt puheenvuoron Euroopan komission edustajalle. Merci, Monsieur le Président. C'est une, pour une motion d'ordre. L'amendement de... Puheenjohtaja, puheenjohtaja, No, 10. ja 11. helmikuuta eh, pidettävän kokouksen eh, pöytäkirja. Siellä puheenjohtajan ilmoituksessa ilmoitettiin eh, asiasta sähköpostitse. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Annan nyt puheenvuoron Peter Kollerille, joka on seuraava vetoomus. Chairman, this petition... Kiitos puheenjohtaja. Tässä viitataan kehityshankkeeseen – joka on St. Paul's Bayn alueella Maltalla. Ja nyt esitetään, että purkutyöt ovat alkaneet siellä, paikka ei ole vielä annettu lupaa tähän silloin, kun vetomus esitettiin, ja että tällä olisi ympäristövaikutuksia, ympäristövaikutusten arviointi pitäisi tehdä ennen kuin hyväksyntä tälle toiminnalle annetaan. Lisäksi komissiolle on esitetty valitus tästä aiheesta. Komissio on vastannut valiokunnalle jo aikaisemmin tämän vetomuksen osalta. Ja lisäksi sanoisimme, että kysymys liittyy nyt direktiiviin. Ja nämä kysymykset on otettu esiin suoraan Maltan viranomaisten kanssa. Komission tietopyynnön pohjalta Malta antoi komissiolle lisätietoa tästä lupamenettelystä – ja Maltan viranomaiset selvittivät, että tämä projekti on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä olossa oli kyse hotellirakenteiden purkamisesta ja toisessa vaiheessa puhuttiin rakennusvaiheesta. Viranomaisten mukaan molemmat hankkeen vaiheet on selvitetty Maltan ympäristö- ja suunnitteluviranomaisten osalta niin, että ne vastaisivat liitettä kolme ympäristövaikutusten arviointidirektiivissä ja toisessa vaiheessa syntyisi vaikutuksia, jotka luultavasti olisivat merkittäviä ympäristön osalta. Tältä pohjalta ympäristövaikutusten arviointi tehtiin ja saatiin päätöksen tämän toisen rakennusvaiheen osalta. Maltan viranomaiset antoivat ymmärtää, että tämä lupahakemus, joka koski tämän hankkeen ensivaihetta, annettiin 25. heinikuuta 2006 tämän Mr. Villagein rakennusten purkaminen, siis se on alkanut jo ja komissiolla on kertottu, että hanke jättiin kahteen osaan ja aika kuluu melko paljon näiden välillä ja siksi kumulatiivisia vaikutuksia ei niinkään ole. Purkuun tietenkin liittyisi direktiivin noudattamisen tutkiminen ja ennen kuin annetaan lupa uudelleenkehittelylle ja rakentamiselle – pitää toteuttaa ympäristövaikutusten arviointi direktiivin vaatimusten mukaiseksi. Me olemme arvioineet tietoa, jota olemme saaneet Maltan viranomaisilta ja vetomuksen esittäjältä ja komission sitä mieltä, että nyt ei voida nähdä, että direktiiviä olisi rikottu tässä tapauksessa. Kiitos. Kiitoksia. Onko kommentteja? Ellei, silloin päätämme tämän käsittelyn tähän. Sitten kohta 25. Tämä koskee ensinnäkin parhaita käytänteitä. Kuka haluaa esitellä tämän? No, sitten täytyy muuten täytyy siirtää. Kuka haluaisi esitellä? koska tämä on esitelty PSN ja EPP nimissä. Ja muussa tapauksessa tätä täytyy käsitellä sitten jossain myöhemmässä vaiheessa. Just, er jeg vil være ked af, hvis det bliver taget af dagsordenen. For mig har det været en vigtig grund til, at jeg også har været her under de sidste punkter, fordi jeg blev meget foruroliget. Minä jäin tänne kokouksen oikeastaan, jotta voisin olla käsittelemässä tätä aihetta, koska olin hyvin huolissani siitä, että tällainen ehdotus on tehty. Erityisesti tuo kohta, joka koskee matkustusta. Jos tuo hyväksytään, en tiedä, onko mitään järkeä meidän valiokunnassamme. Tämä tehdään juuri vaalien alla, kun voi olla, että muutetaan vielä valiokunnan nimeäkin – ei tässä ole nyt mielestäni järkeä. Me haluamme valiokunnan, joka on lähellä kansalaisia. Jokainen voi esittää vetoomuksen ja vetoomusta käsitellään vakavasti. Ja tässä ehdotuksessa mielessäni, mielestäni nyt esitetään, että ei voida sanoa mitään ennen kuin olemme kaikki samaa mieltä. Nie, jest wniosek tutaj socjalistyczny. Rozumiem, żeby to... No nyt kun meillä on sosialistien esitys asian siirtymisestä myöhempään käsittelyyn, se Robert ei ole paikalla, eiköhän mitä siirrettävä seuraava kokoukseen. Pu- puheenjohtaja, en halua keskeyttää edustaja Aukkenia. Minä kunnioitan häntä kovasti, mutta minusta tuntuu, että on sopimatonta, että näin tärkeä aihe laitetaan iltapäivän lopuksi. Sen pitäisi olla esillä silloin, kun meitä on mahdollisimman paljon paikalla, koska kantoja on erilaisia eri poliittisissa ryhmissä. Kyse ei ole ainoastaan kahdesta poliittisesta ryhmästä täällä valiokunnassa, ryhmiä on muitakin täällä ja haluaisin kuulla meidän muidenkin ryhmien kantoja, joten mielestäni ei todellakaan ole sopiva, että me käsittelemme tätä aihetta nyt. Erityisesti kun koordinaattorikaan ei ole paikalla EPPn ja demariryhmän puolelta esittelemässä tätä aihetta. Kiitoksia. No, ymmärrän, että me keskustelemme tästä. Sitten seuraavassa tilanteessa, hyvät naiset ja herrat, onko... Mon appui à Monsieur Cashman. Sur... Euh, Minä halusin vain sanoa, että tukisin edustaja Cashmania täysin siitä, että tämä pitäisi lykätä. Iteras, pani ajalla. Kiitoksia. Simplemente para una aclaración, los textos que tenemos aquí, por lo menos en los textos... Puheenjohtaja, vaan selvennys. Meillähän on täällä espanjaksi ehdotus ja sitten ilmeisesti muutettu teksti englanniksi. Onko tämä, onko tällaista muutettua tekstiä myös e-, e-, espanjankielisenä vai miksi meillä on nämä kaksi tekstiä. Yksi on espanjan kielellä ja toinen on sitten äh, englanniksi. Halusivat tietää, että, että sitten kun me lähdemme keskustelemaan tästä, niin, niin silloin halusin saada nämä tekstit myös espanjaksi. I think if you're referring to the original... Jos viittaatte suuntaviivoihin alkuperäisiin, ne kirjoitettiin vuonna 2006. Ne saadaan kyllä käyttöön. Tätä on muutettu Devolion ja EPP edustajien välillä ja näin on tuotettu uusi asiakirja, käytännesäännöt niminen asiakirja. Ja siellä on asiakirja myös, jossa esitetään erot näiden kahden tekstin välillä. Niin, että jäsenet voivat selkeästi nähdä, mihin kohtiin muutoksia on tehty. Mutta kaikki kielet pitäisi olla kyllä käytössä. Jeszcze tylko jedna sprawa formalna. Rozum... No, yksi muodollinen asia vielä. Ymmärrän, että, että äh, saattoimme tämän vetomuksen äh, käsittelyn päätökseen, joka äh, kuuluvat ryhmään B. Niin kuin sanoin jo, meillä on yhdestä tämä vetomus 1161 tullaan siirtämään, nämä vetomukset tullaan siirtämään A-ryhmään tästä B-ryhmästä. Al, al jefe del secretariado le acaban de dar... Anteeksi, mutta nyt juuri näin, että tällainen selitys annettiin. Halusin vain kysyä, saanko muutetun tekstin ja tarkistukset myös omalla kielelläni? Se oli minun kysymykseni. Se on tietenkin tärkeää, että saadaan tämä jaettua myöskin muille. The... Tämä muutettu teksti on vain englannin kielellä, koska tämä oli se teksti, mistä teimme, josta lähetimme tekstin käännettäväksi. Siis se teksti, joka sisältää muutokset, ei sitä ei tulla kääntämään. No niin. Näin päätän me tähän. Kiitos kuulemiin.